Good afternoon, colleagues. Welcome. No niin, hyvät kollegat, tervetuloa kokoukseen. Aivan muutama äh, kommentti työjärjestyksestä. Jos ei ole kommentteja, katson, että esityslistan luonnos on tällä puheella hyväksytty. Esityslistalla ensimmäinen. Kiitos, kun maltatte pitää suunnan kiinni. Niin, äh, meillä on ensimmäisenä kohtana äh, komission jäsen herra Jyrki, varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kanssa käytävä keskustelu. Täytyy kiittää varapuheenjohtaja Kataista siitä, että tähän on aika usein valmis tänne meidän kanssamme asioista keskustelemaan, asioista, jotka ovat meidän valiokunnallamme erityisen tärkeitä ja komissiollakin tietenkin tämän päivän mielipiteiden vaihto pyörii Design 2016-2019 vuosille, vuosille, joka on, on komissiossa otettu yhdeksi lippulaivahankkeeksi. Näillä sanoilla pyytäisinkin varapuheenjohtajaa käyttämään puheenvuoronsa. Ladies and gentlemen, thank you very Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Kiitos siitä, että jälleen kerran kutsuitte minut tänne keskustelemaan kanssanne eri aiheista. Ja tällä kertaa keskitymme ekosuunnitteludirektiiviin. Komissio hyväksyi 30.11. viime vuonna työohjelman tässä suhteessa, joka koskee vuosia 2016-2019 yhdessä muiden tiellityvien menetelmien kanssa. Tämä oli osa puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille pakettia ja mielestäni on ollut erittäin järkevää asettaa tämä laajempaan asiayhteyteensä, koska ekosuunnitteludirektiivissä on kysymys kaikkein väärin ymmärretyimmästä lainsäädännön kappaleesta joka tähän mennessä on suunniteltu. Monet ovat nimittäin kritisoineet ekosuunnitteludirektiiviä siitä, että se keskittyy liian harvaan asiaan ilman, että se mitenkään liittyisi elävään elämään, vaikka todellisuus on aivan päinvastaista. Ja siitä syystä sanoin, että on tärkeää asettaa tämä työsuunnitelma laajempaan asiayhteyteensä, koska se selventää sitä, miksi nämä kysymykset ovat niin tärkeitä, jos ne mahdollistavat meidän saavuttavan tavoitteisiimme L plus 2 tilanteessa siinä, että parannetaan energiatehokkuutta osana taloudellista strategiamme. Varmasti tunnette itse aiheen hyvin, eli en nyt tässä mene suinkaan näihin perusasioihin, mutta kuten tiedätte, kuluttajien ja yritysten kohdalla molemmat täytyy ottaa huomioon silloin, kun tarkastellaan niitä mahdollisuuksia, joita voidaan saavuttaa ekosuunnitteludirektiivin avulla. Energiasäästämiseksi meidän täytyy tarjota tilaisuuksia kuluttajille, jotta he voivat tehdä hyvin perusteltuja päätöksiä ja tästä syystä tällaiset menettelyt ovat tärkeässä roolissa. Euroopan kuluttajajärjestö BEUK on arvioinut, että kumulatiiviset ostot per talo, talous ovat 450 euron vuositasolla – ja komissio on arvioinut myöskin, että ollaan tässä suurin piirtein samoissa rajoissa. Siis säästöistä on kysymys tässä. Ja tämän avulla voidaan mahdollistaa se, että kuluttajat voivat valita energiatehokkaita tuotteita ja säästää rahaa joka vuosi. Ekosuunnitteludirektiivi tarjoaa myös mahdollisuuksia elinkeinoelämälle, koska energiamerkinnät ja ekosuunnittelumenettelyt luovat yhtenäismarkkinat, jossa kaikki tuotteet ovat, ne sitten valmistettu Euroopassa tai kolmansissa maissa, joutuvat vastaamaan samoihin vaatimuksiin. Yksityisen sektorin ja teollisuuden palaute on ollut erittäin rohkaisevaa, sillä eivät pelkästään ne, jotka tuottavat hyödykkeitä, jotka tämän direktiivin piiriin kuuluvat, mutta myös ne, jotka näitä hyödykkeitä kuluttavat, voivat säästää energiaa. Nyt tuuli puhaltaa siis muualta ja, ja kuullaan huomattavasti rohkaisevampaa palautetta teollisuuspuolelta kuin ehkäpä, jos verrataan tilanteeseen pari vuotta sitten. Ekosuunnittelu on ollut 11 vuotta olemassa. Meillä on 30, pakolli, 30 pakollista asetusta, jotka määrittelevät energiatehokkuuden minimirajat, enimmäismäärät melulle, veden käytölle, tietyille tuoteryhmille. Ja noin 15 näistä tuoteryhmistä kuuluu myös pakollisen energiamerkinnöinnin puoleen. Eli tämä, tämä tuttu A-sta g pyramidimerkintä. Näiden 30 tuoteryhmän seurauksena voidaan säästää nyt jo yhtä paljon energiaa kuin Italian vuosikulutus on. Eli joka vuosi joka ikinen vuosi, ei siis pelkästään yhtenä vuotena, vaan joka ikinen vuosi energiakulutuksemme Euroopassa on Italian vuosikulutuksen verran vähemmän pelkästään näiden menettelyiden ansiosta. Jos halutaan katsoa tätä toisesta näkökulmasta, niin se on yhtä paljon kuin 1,3 miljardia öljybarrelia tai 130 ydinvoimalaa. Puhutaan siis valtavista vaikutuksista. Ja kuten sanoin alussa, ekosuunnitteludirektiiviä on kritisoitu sen suhteen, että se puuttuu kaikkiin pikkuasioihin. Kaikki voivat pohtia sitä, onko tässä kyseessä nyt pieni asia vai iso asia. Jos katsotaan yksittäisten sähkökattilan tai käyttäen kuivaajan vaikutusta, niin se nyt ei ole niin suuri. Mutta kun kaikki nämä liitetään yhteen, niin nähdään, mitä se on saa aikaiseksi. Niin tässä on kyseessä todellakin iso asia. Ja viime, vuonna, viime vuoden lopussa hyväksytty säännöstö myöskin lisäsi seitsemän asiaa ekosuunnitteluluetteloon. Nämä ovat rakennusautomaatiojärjestelmät, kätten kuivaajat, sähkökattilat, hissit, aurinkopaneelit ja painepesurit ja muutama muukin vielä. Näin, kun kaikki tämä on täytäntöönpantu ja kaikki nämä tuotteet ovat mukana, voimme säästää yhtä paljon energiaa kuin Ruotsin vuosikulutus on. Eli Ruotsin vuosikulutus voidaan vielä lisätä tämän Italian vuosikulutuksen päälle, kun mitataan säästöjä. Se merkitsee sitä, että meillä on 50 000 tuulivoimalla vähemmän tai 30 000 ydinvoimalaa tai 400 miljoonaa öljyvarrelia vähemmän. Jälleen kerran nähdään tämä mittakaava, mistä on kyse tässä ekosuunnitteludirektiivissä. No tästä eteenpäin kiertotalous, uudelleenkäyttö, korjattavuus, päivittämiskyky, kuten se, että voidaanko käyttää kierrätysmateriaalia – otetaan lähempään tarkasteluun, kun puhutaan jokaista yksittäistä tuoteryhmästä, kun halutaan täytäntöön panna kiertotaloustoimintasuunnitelmaa. Eli hyvä puheenjohtaja, minäpä päätän tähän. Mm, halusin nyt tässä yrittää sanoa sen, että ekosuunnittelu ja tämä merkinnöinti toimii hyvin, mutta sitä voidaan hyödyntää vielä enemmän kuin tähän mennessä, jos onnistumme sisällyttämään niihin tämän päivitettävyyden ja uudelleen käytettävyyden niiden tulevien päätösten myötä, jota tehdään direktiivin puitteissa. Ja lopullinen asia, se on tietysti selvää täällä valiokunnassa oleville, mutta meidän täytyy lisätä tietoisuutta kansalaisten parissa näistä toimenpiteistä, sillä kaikki, halua, kaikki haluavat kuulla tosiasiat. Se, mitä nyt on jo saatu aikaiseksi näiden toimenpiteiden avulla, Tästä on kysymys, kun integroidutaan. Tällaista sillä voidaan saada aikaiseksi. Ja vain integroitu Eurooppa kykenee tarjoamaan tämän. Yksittäisellä lähestymistavalla ei tällaisia etuja voitaisi saada aikaiseksi. Kiitoksia kovasti. Thank you very much, uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Katainen. Tämä on yksi tärkeimpiä lisäarvon tuojia Eurooppaan, ja koska mekin olemme valiokunnassamme juuri keskustelleet eh, erilaisten asiantuntijoiden kanssa näistä lisäarvoista. Eh, tämä on hyvin ajankohtainen meillä todellakin, ja kiitoksia tästä alustuksesta. Nyt sitten puheenvuoro eh, eräille kollegoista. Herra Liise saa aloittaa Olkaapa hyvä. Has to leave early. I give him the first and I'm after then. Oh, thank you. This becomes very bureaucratic. Maybe next time I won't. Tämähän on byrokraattista. Enpä sitten listaa seuraavaksi edessä viitsi kohtakaan pitellä alkaa. Thank you, Peter. Uh, I, eh, rad bi rekel, da gospod podpredsednik, uh, I will continue in Slovenian language. Uh, Rad bi vam povedal, da je tole lepši del mojega dneva danes, eh, ker poslušamo nekaj, eh, kar deluje. Eh, Vähän hetki päivästä. Tämä, jos mikä, me, me kuuntelemme nyt jotain asia, sellaista asiaa, joka on todella toimiva, jota, jonka ihmiset myöskin ymmärtävät. Tämä on erinomaisen äh, hieno asia Mahtavaa, että tämä hanke on nyt toteutumassa. Tuen sitä lämpimästi. Minun mielestäni tämän hankkeen asettaminen laajempaan, laajempiin yhteyksiin, laajempaan kontekstiin ja no, no, käsitteellisestikin on oikea suuntainen lähestymistapa. Meidän pitää tarkastella tuotteiden koko elinkaarta. Minä pidän tätä vihreän paketin itse vihreän paketin yhtenä olennaisemmista osista. Tämä on asia, joka, jonka ihmiset oivaltavat, tajuavat omin silmin, näkevät, että toimiiko se vai eikö toimi. Eli siltä osin onnea matkaan ja kaikkea, kaikkea parasta. Ja voin tässä todeta, että, että lähestymistapanne on oikea. Minulla olisi kaksi kysymystä, jos saavitte Haluaisin kuulla, millä tavalla kolleganne suhtautuvat tähän sääntelyyn, kun puhumme kaikista uutuustuotteista, kuten äh, äh, näistä, tästäkin esimerkiksi, esimerkiksi tulee mieleen kustannukset, miten kalliiksi tämä kustannus ja sääntely, miten kalliiksi tämä sääntely sitten tulee muodostumaan. Millä tavalla kollegat, kollegoiden parissa olette saaneet tämän uppoaman? Edustaja Dalli. Grazzi, Chair, għana nofsenari tajab lilek u lilek u koll, Vice President Katajnen. ħad għost nisimak titkellem, anki għaliex tajab nitċar. tifoka u jimbotta u jipromovi il-qoddim il model ta' negozju u ekonomija ċirkolari. Eurooppa ei ole ainut alue, joka edistää kiertotaloutta – Esimerkiksi Kiinalla on, Kiinassa on otettu käyttöön uusia toimenpiteitä, jotka vievät eteenpäin juuri kiertotaloutta eri aloilla. Kiina näkee paljon vaivaa kestävyyden ja tuotteiden pitkäikäisyyden parantamiseksi. Ja tämä on erittäin merkittävää, erityisesti jos pidämme mielessä sen, että Kiina on valtava tuottaja. YK on kauppakonferenssissa hiljattain sanottiin, että jos Intia ottaa käyttöön kiertotalouden, sekin voi saavuttaa 624 miljardin vuosittaiset säästöt kotitalouksille ja yrityksille. Ja jos keskitymme jatkossakin kiertotalouteen, vähennämme haitallisten ilmiöiden, kuten saastumisen, kasvihuonekaasupäästöjen ja tämän kaltaisten ilmiöiden läsnäoloa. Tästä on hyötyä kansalaisille. Haluaisin esittää kysymyksen ekologisesta suunnittelusta liittyen siihen, mitä komissio on asiasta sanonut ja mitä te sanoitte. Voisitteko ensinnäkin kertoa lisää siitä, mitä erityistoimenpiteitä komissio aikoo ottaa käyttöön, jotta ekologista suunnittelua voidaan hyödyntää entistä paremmin kiertotaloudessa? Ja toiseksi, miten komissio aikoo parantaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä markkinavalvonnassa? Niin, että asetusta voidaan paremmin täytäntöönpanna. Kiitoksia tästä, herra Grandi. Parin minuutin eh, maksimista muistuttaisin. Um, Kiitoksia siitä, että tulitte tänne, hyvä komissaari. Mielestäni se, mitä totesitte tietoisuuden lisäämisestä kansalaisten keskuudessa, on todella hyvin tärkeää. Mutta tässä on jotain muutakin. Se on se, että meidän tulee lisätä tätä tietoisuutta myös huippupoliitikkojemme joukossa – Muistan, että Franz Timmermans vuonna 2014 vaalikampanjassa Euroopan parlamenttiin naureskeli imuridirektiiville Alankomaissa. Ja kun hän sitten siirtyi Euroopan komission palvelukseen, hän vasta äh, ymmärsikin kunnolla, mistä tässä imuridirektiivistä äh, oli kyse, ekosuunnittelusta ja energiasäästöistä. Enkä minä nyt enää toistana näitä lukuja, jotka mainitsitte, mutta äh, tämä kaikki osoittaa sen, että no, miten helposti voidaan tehdä koko tämä politiikka naurunalaiseksi ja miten helppoa on vakuuttaa ihmiset, kun he katsovat tätä siitä näkökulmasta. Mutta meidän täytyy vakuuttaa heidät siitä, että tässä on valtavat mahdollisuudet taustalla. Se, mitä Frans Timmermansin kohdalla tapahtui, pitäisi tapahtua myös meidän valtionpäämiesten ja valtionvarainministerien, kuten myöskin komission joukossa, mukaan lukien puheenjohtaja. Sillä se on tässä pääongelmana. Me emme juurikaan pääse eteenpäin Näyttää, että me tässä nyt vain junnaamme paikallamme, kun luen tässä kohtaa yhdeksän työohjelmasta, mukana olosta, kiertotaloudesta, kahdesta laatikosta ja niin poispäin. Olen täysin tietoinen tästä aiheesta, mutta en ymmärrä siitä yhtään mitään. Sinä aivan liikaa kaiken näköistä hölinää, eikä näytetä pääsevän ollenkaan itse asiaan. Ymmärsin kun katsoo näitä muita suunnitelmia tai ehdotus televisioita ja näyttöjä koskevan direktiivin julkaisemiseksi on jo olemassa, mutta nyt on kiistoja siitä, millä tavalla se vedään eteenpäin. Se on hyvä esimerkki siitä, että tiedämme tarkalleen, mitä pitää tehdä, mutta jotenkin sitä ei uskalleta tehdä. Meillä ei ole poliittista mm, vakaumusta ja määrätietoisuutta tehdä näin? Se on pääkysymykseni. Milloinkaan nyt tässä oikein sitten hoidetaan tämä asia korkeammalla poliittisella tasolla ja lopetan tämä teknokraattinen hinkkaaminen. Äh, Madam Auken. Kiitoksia. Sitten edustaja Auken. Kiitoksia. Kiitos, että tulitte paikalle. En, e, en tiedä, onko e, e, te, teidän asianne tätä Ähm, kertoa meidän heikkouksemme. Komissio on ollut heikko. Tämähän on yksi vähän suurista väärinkäsityksistä. Timmermans ja Juncker äh, ovat äh, olleet todellakin tässä äh, kapuloiden rattaissa. Me olemme pyrkineet vakuuttamaan ihmisille, että, että, että, että tässä, tämä on ihan järkevää, mutta ei sitä kukaan mitään tiennyt tietenkään. Mehän pyrimme pyrkimään saamaan näitä täytäntöönpanotoimia tietoomme ja siihen, niihin jotain sitoumuksia. Tässä nyt puhutaan pelkästään näistä etiketöinnistä ja merkitsemisestä on se tietysti hyödyllistä, mutta ei välttämättä nyt hyödytä sitä, että jos nyt ihmistä motkotetaan sitä, että vettä kuluu liikaa suihkuissa ja vessanpöntöissä, se, se välttämättä menee jakeluun samalla tavalla. Tietenkin tässä vihreät, me olemme jatkuvasti sitä mieltä, että, että, että kaikkihan, aika monet tietävät, miten tärkeää tämmöinen, tällainen eco-design on. Esimerkiksi maissa, joissa vaikka kierrätetään voimakkaasti, niin, niin ollaan innokkaimpia ehkä. Onko te luottaneet varoja, taloudellisia ja henkilöresursseja, jotta saataisiin jotain todellista aikaiseksi tänä vuonna ja vakuuttaa meille, että jotain on oikeasti tapahtumassa. E- et me haluamme nähdä, että resurssit ovat kohdallaan ja täytäntöpano huomissaan. Madame Dornano. Sitä Dornano. Madame Dornano. No. Merci madame, madame la présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä komissaari. Komission ohjelman esittely tulee juuri sinä aikana, kun saamme kuulla, että miten edellinen on toiminut. Tuotteiden kestävyys ja tuoteturvallisuus ja tehokkuus liittyvät toisiinsa. Ekosuunnittelu ja merkinnät ovat tärkeitä, mutta pitäisi myös katsoa sitä, millä tavalla sopimuspohjaisia takuita vahvistetaan. Tästä huolimatta tietyissä tuoteryhmissä on vaikea luoda kestävyyskriteereitä ja luotettavia energiakulutustilastoja. Tätä pitäisikin, tähän pitäisi kiinnittää lisää huomiota ja massatuotanto esimerkiksi on syynä tähän heikkoon kestävyyteen. No, useampi kysymys. Komissio, tukeeko se sitä, että otetaan käyttöön kannustavia toimenpiteitä, kun kysymys on kulutushyödykkeistä, jotka vastaavat tiettyihin laatukriteereihin? Millä tavalla komissio aikoo nivouttaa kestävyysvaatimukset ja sen, että tämä että valmistetaan massatuotteita ja ne tuotteet, jotka ovat erittäin vähän ekologisia, jos niitä korvettaisiin ekologisilla tuotteilla tai energiatuhlaus saataisiin kurin, niin pitäisikö tällainen korvaaminen tapahtua järjestelmällisesti? Tehokkuus ja energiatehokkuus, johtaisiko se myös haittavaikutuksiin? Kiitoksia. Kiitos komissaari. Haluatteko tässä välissä vastata ensimmäiseen kierrokseen? Minun on kerrottava teille vielä yksi tosiasia, joka saattaa teitä kiinnostaa. Kun katsotaan energiasäästöjä, jota voimme saada ekosuunnitteludirektiivin tuotteiden avulla, Sanon, että tämä olisi yhtä suuri kuin Italian vuosittainen kulutus, ja tämä myös vähentäisi hiilidioksidipäästöjemme noin 340 megatonnia. Ja tämä oli suurin piirtein samaa luokkaa kuin ETS toiminnaltaan. Eli pelkästään tuotteiden suunnittelulla voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä yhtä paljon kuin ETS-alalla sadan aikaan. Eli tämä on todella valtava kysymys. Ja ilman ekosuunnittelua emme saisi nivoutettua kuluttajia mukaan tähän ilmastokysymykseen. Tämä pitäisi näkyä kaikessa suunnittelussa. Ja kun kuluttajat todella saadaan mukaan, voimme saada myös hyviä tuloksia. Peterle kysyi siitä, miten kollegani suhtautuvat ekosuunnitteludirektiiviin. Näkemykset ovat vaihdelleet, mutta mitä enemmän tuloksia on saatu, sitä enemmän jalansia tämä direktiivi on saavuttanut syvällisen sisäisen käsittelyn jälkeen komissiossa tätä tuetaan nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ehkäpä vaikka työhön kuluikin hieman normaalia pidempään, tämä on saanut kuitenkin taakseen poliittista tukea. Ja tärkeää on muistaa, että komissio tukee tätä ja siksi ekosuunnitteludirektiivi on helppo viedä eteenpäin. Mutta varmasti kun puhumme tästä asiasta kansalaisille, me voimme toimia entistä paremmin, tuoda esille tuloksia – Tästä varmasti kaikki ovat yhtä mieltä, koska tässä ei pakoteta ketään toimimaan esimerkiksi kilpailukyvyn tai ihmisten oikeuksien vastaisesti, vaan tässä asetetaan sekä maahan tuodut että EU-ssa valmistetut tuotteet samalle viivalle. Ihmiset voivat saada energiatehokkaampia tuotteita, Ja totta kai teollisuuden osalta tässä luodaan sisämarkkinoita ja yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia kaikille. Sitten ekologisen suunnittelun direktiivin tulevaisuus. Kuten alustuspuheenvuorossani sanoin, olemme valmiita kehittämään tätä välinettä edelleen. Helppoa tämä ei ole. Esimerkiksi kun katsotaan kestävyyttä, korjattavuutta. Kun sitä otetaan tähän mukaan, meidän täytyy tietää, mitä teemme. Ei riitä, että meillä on yleinen lähestymistapa, vaan tässä on toimittava tuotekohtaisesti. Itse olen tästä varsin innoissani. Kuvitelkaapa, että tulevissa, tulevat matkapuhelimet olisivat helposti korjattavissa ja tuottaja varmistaisi sen, että nykyisen puhelimen voisi päivittää, eikä tarvitsisi kannustaa uutta. Tämä vaikuttaisi erittäin myönteisesti resurssitehokkuuteen. Eli nyt emme katso energiatehokkuuden näkökulmasta vain yksittäisiä tuotteita, vaan katsomme myös sitä, voidaanko muita ulottuvuuksiakin ottaa mukaan asetukseen energiatehokkuuden lisäksi. Ja olen varsin luottavainen sen suhteen, että on tuotteita, joiden osalta voimme asettaa korjattavuuteen liittyviä tai kestävyyteen liittyviä tavoitteita, mutta emme välttämättä kaikkien tuotteiden kohdalla näin voi tehdä. Sitten tietoisuuden lisääminen korkeimmilla, kor, korkeimmalla poliittisella tasolla. Tästä olen yhtä mieltä kanssanne. Tätä lainsäädäntöpakettia on käytetty väärin vuosien ajan. Se on tavallaan vääristänyt koko kuvaa. Ja meidän täytyy korjata ekosuunnittelun maine näyttää konkreettisia esimerkkejä. Ja kuten aikaisemmin sanoin, tämä on yksi asioista, joka on aika helppo ymmärtää. Siinä tulee esille eurooppalaisen lähestymistavan lisäarvo. Ja vielä lopuksi, minkälaisia kannustimia komissio voisi ottaa käyttöön jotta kulutus olisi järkevämpää. Minusta meidän roolimme on taata se, että kuluttajat saavat kaiken tarvitsemansa tiedon, kun he tekevät ostopäätöksiä. Tieto on väline, jonka voimme tarjota ja totta kai voimme asettaa laatustandardeja tuotteille. Tämä on ekosuunnitteludirektiivin ajatus. Mutta entä sitten muut kannustimet? En oikein tiedä, mitä ne voisivat olla. Mitä voitaisiin tehdä Euroopan tasolla. Sitten vielä lopuksi kiertotalouden toimintasuunnitelmasta tälle vuodelle. Aiomme vielä julkaista muovia koskevan toimintasuunnitelman. Ja juuri hiljattain julkaisimme kiertotalouden rahoitusfoorumin tai perustimme sellaisen. Ja alalla on tulossa muitakin konkreettisia ehdotuksia. Toimintasuunnitelmassa mennään siis eteenpäin. Ja tästä poikii konkreettisia ehdotuksia. Vuosi sitten, kun tästä keskustelimme edellisen kerran tässä valiokunnassa, niin tuolloin sanoin, että olemme vasta alkumetreillä. Tällä alalla piilee valtavaa potentiaalia markkinoilla ja olemme valmiita tutkailemaan erilaisia vaihtoehtoja. Vielä vedenkäyttöön liittyvä ehdotus saadaan myöhemmin tänä vuonna. Ja sitten kemikaalit, jätelainsäädäntö ja kiertotalouden valvontapuitteet ovat tulossa. Nämä ovat asioita, joissa edetään tämän vuoden aikana. Kiitoksia. Pari muutakin kollegaa on vielä ilmoittautunut puheenhaluiseksi. sieltä lista. Reed. Ah, pahoittelen, että, että, etten äsken äh, teitä huomannut. Äh, heti kun olen saanut tämän puheenvuoron niin valmiiksi, annan teille puheenvuoron. Äh, herra Liisa, olette siellä listalla myöskin. No niin, edustaja Reed. Sieltä No niin, olkaa hyvä. Koordinaattorilla piti aloittaa. No niin, hyvä. Hyvä. Minulla on kysymys komissaarille. Kiinnostuneena äh, kuuntelin, kun totesitte, että joka vuosi EUn energian äh, kulutus vähenee. Kuinka paljonkohan tästä johtuu hiilivuodosta tai tai siitä, että raskas teollisuus on joutunut Euroopan maista poistumaan, kun ei ole enää ole kilpailukykyinen, vaan toimii sitten esimerkiksi Kiinassa. Sitten edustaja Liise, olkaa hyvä. Kiitoksia komission varapuheenjohtaja, kiitoksia puheenjohtajalle, kiitos sitoumuksestanne. Komissio päätti ekosuunnittelusta muutama kuukausi sitten ja haluaisin korostaa vielä sitä, mitä sanoitte. Tämä on ehkä osa vastauksesta myös Rova Reedelle. Tämä pätee siis kaikille tuottaj- kaikkiin tuottajien, jotka toimivat EU-markkinoilla, myös Kiinasta tuotetuille tuottajille ja Etelä-Koreasta tuleville tuottajille. Täällä osoitetaan usein kritiikkiä juuri hiilivuotoon liittyen. Tässä viitattiin nyt erilaisiin tuotteisiin, kuten suihkuihin, leivän pahtiminen ja niin edelleen, mutta tässä voitaisiin mennä pidemmälle. Haluaisin tietää, miten tämä teknisesti tarkalleen ottaen toimii. Meidän pitää selittää kuluttajille, että hän säästää energiaa, mutta tämä ei rajoita kuitenkaan hänen elämänsä sähkömoottoreista ja muista meillä on jo tuloksia, mutta kaikessa ei välttämättä päästä näin hyvän tulokseen. Miten ihmiset voidaan vakuuttaa siitä, että heidän elämänsä on jatkossakin yhtä mukavaa? Miten heidät saadaan vakuutettua tästä? Tak for det, og også tak til dem her kommissær for at være her. Kiitoksia. Kiitoksia komissaari siitä, että tulitte paikan päälle. Tänään on oikein mukava kuulla, että suhtaudutte avoimesti parlamentin tekemiin ehdotuksiin, sillä se mitä me täällä teemme on, että luonnostelemme nimittäin mietintöä siitä, millä tavalla voimme taata tuotteiden pidemmän elinkaaren. Ja on tärkeää, että ekosuunnitteludirektiivillä on roolinsa tässä yhteydessä. Erityisesti totesitte vielä, että katsotte toimialakohtaisia kriteereitä kestävyyden kohdalla, mutta oletteko pohtineet merkintöjä tässä suhteessa? Eli oletettu elinkaari vaikkapa kolme vuotta tai 10 000 tuntia tai mikä hyvänsä, se olisi selvä kuluttajalle. Kuluttajalla pitäisi olla valinnanvaraa sen suhteen, minkä hän ostaa. Ja kun he varsinkin näkevät sen, miten pitkä oletetaan tuon tuotteen kestävän. Edustaja Florence. Niin, Komissari, kiitoksia kovasti. Äh, herra varapahanjohtaja, niin. Minä ekodesignista puhua niinkään, kun sitä on puhuttu paljon, vaan lempiaiheeseen, niin kiertotalouteen haluaisin puuttua aika suuri, suurena yllätyksenä tuli, e-, että millä, millä tämmötä, tätä ylipäätään REACHia ja jätepolitiikkaa toteutamme niin pitkälle jo menty tässä, että, että tämä jäte, jäteväki omien arvioitensa kautta ovat sieltä Reachistä ottaneet vauhtia tähän. Ja komissio on tästä laatinut tällaisen pohjapaperin, jossa puhutaan strategiasta sekä sisällöstä. Voitteko siitä jotakin sanoa ylipäätänsä ja tästä koko kaatopaikkakysymystä? Jussu. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun nyt kampusin nimissä, hän ei päässyt paikalle. Haluaisin aluksi kiittää teitä siitä, että tulitte, hyvä komission jäsen, tänne valiokuntaan puhumaan ekosuunnitteludirektiivistä. Tällä direktiivillä on merkittävä rooli tuotantoparadigman muuttamisessa, siirtymisessä kohti kiertotaloutta. Mutta kuten komission tiedonannossa sanotaan, tästä syntyisi jopa 500 euron sähkölaskusäästö kotitalouksille vuosittain. Ja tämä auttaa myös ilmastonmuutostaistelussa päästöjen vähentämisen kautta ja energiankulutuksen vähentämisen kautta. Kun katsotaan komission asettamia painopistealueita, haluaisin kysyä teiltä, miten sähkömoottorien osalta komissio aikoo maksaa ja rahoittaa sähköautojen kehittämistä Euroopassa, kun otetaan huomioon, kuinka saastuneita suuret eurooppalaiset pääkaupungit ovat. Ja sitten kysyisin, onko komissio tukemassa kuluttajia rahallisesti siinä, että vanhat, enemmän saastuttavat tuotteet voitaisiin korvata energiatehokkaammilla. Ja edustaja Pietikäinen. Thank you very much. <clears throat> As you mentioned. Kiitoksia. Kuten mainitsitte, ekosuunnitteludirektiivillä on kyllä lähtökohtaisesti ihan, ja ihan syyttä huono maine mutta meidän pitäisi kyllä syyttää joitakin komission jäseniä, kuten myöskin pääministeriä, kansallisia poliitikkoja. Ja kyllähän meitäkin, joitakin täälläkin parlamentissa voi siitä syyttää. Tässä siis kannattaa katsoa peiliin. Haluaisin kuulla siitä, mitä, oli ilahduttava kuulla siitä, mitä sanoitte kiertotaloudesta, mutta mm, kun tarkastellaan tulevaisuutta, tehän tunnette hyvin parlamentin kannan siitä, jota ollaan tarkasteltu jossain vaiheessa. Olemme pyrkineet nimittäin siitä, että saataisiin ekosuunnitteludirektiivin huomattava muutos, jotta siitä tulisi horisontaalinen vaatimus useisiin tuotteisiin eurooppalaisilla markkinoilla – mutta se olisi myös tärkeää, että se kohdistuisi <coughs> maahan tuotuihin tuotteisiin sekä hyödykkeisiin että pakkauksiin. Voisitteko kertoa vähän lisää tästä kohdasta? Mitä komissio täällä pohtii? Ja sitten nämä indikaattorit. Viittasitte valvonta-alustaan. Onko mitään sellaisia suunnitelmia, jotka veisivät eteenpäin enemmän jotain kuin ohjausta, eli jotain sitovia asioita, joiden avulla voitaisiin päästä ongelmista tällä alalla. Ja lopuksi voisitteko hieman kertoa siitä, miten, miten teidän mielestänne esiriä voitaisiin käyttää tällä alalla paremmin? And, uh, finally, my... Kiitoksia. Kaunis lopuksi edustaja Hanskasia. Eh, señor vicepresidente de la Kiitoksia Hyvä komission varapuheenjohtaja. Hienoa, että olette jälleen täällä ja tämä aihe on erittäin tärkeä. Te vastaatte komission jäsenenä kilpailukyvystä. Viime viikolla meillä oli keskustelu, jossa puhuttiin teollisuuden ja erityisesti elintarvikealan kilpailukyvyn parantamisesta. Puhuttiin ruokaturvasta, food defense, meidän täytyy luoda ala, joka pystyy luomaan työpaikkoja. Se voi kehittyä jatkuvasti, mutta sen ennen kaikkea täytyy saavuttaa kuluttajien luottamus. Emme voi kuitenkaan välttämättä sulkeutua kuoren tässä asiassa. Kun katsotaan markkinoita, kestäviä työpaikkoja, Food Defense olisi juuri oikea väline toimia elintarvikealalla. Tämä parantaisi huomattavasti tuonnin osalta ja kilpailukyvyn osalta eurooppalaisten yritysten osaa. Komissio voisi ottaa käyttöön tällaisen välineen, joka ei maksa sinänsä rahaa, mutta tämä olisi erittäin hyödyllinen alalle. Kiitoksia. Nyt sitten vielä viimeiset vastaukset näihin kysymyksiin. Herra komissaari, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia Al- aluksi kilpailukyvystä ja, hiilivuorosta. Kuten edustaja Liise tässä jo totesinkin, ekodesign on hiilivuodon vastavoima, koska se suhtautuu tuontitavaroihin samalla tavalla kuin eurooppalaisiinkin tuotteisiin. Sitä paitsi se vahvistaa äh, kilpailukykyämme, koska meidän äh, tuotantamme hyötyy näistä energiasäästöistä. Jotkut tuotteet, ei välttämättä kuluttajatuotteet, enemmän tällaisia äh, B2B-tuotteita, säästävät energiaa. Ja näin sitten tietysti ne teollisuuslaitokset, jotka käyttävät suuria jäähdyttimiä tai muita vastaavia, niiden energiankulutus roma, romahtaa tai vähenee merkittävästi ja näin heidän, niiden kilpailukyky kohenee. Tällaiset ympäristövälisesti suunnitellut tuotteet joka tapauksessa johtavat hiilivuodon vähenemiseen. Se, mitään, mikään päinvastainen ei minä sitten tule kysymykseen. Ja tämä kestävyyden merkitseminen, kestävyysmerkinnät, mielenkiintoinen näkökohta. Tarkastelemme sitä, miten me voisimme nykylainsäädäntöä parantaa kestävyys huomioiden. Sama ideahan siinä olisi kuin tässä energiamerkin, näissä energiamerkinnöissäkin. On oltava varma, että merkitsemme oikean kaltaisia asioita, emmekä pelkästään – tarkastelemaan näitä osittaisratkaisuja. Jos ajatellaan tätä meidän tehokkainta teollisuuttamme teollisuus, teollisuuden aloilla, me niin se saattaisi yhtäkkiä kärsiä. Aika jännittävä ajatus sinänsä, että, että kuluttajat voisivat valita tuotteita myöskin niiden eliniän perusteella, eikä pelkästään energiatehokkuuden perusteella. Mullistaisi kyllä markkinoita ja vahvistaisi kiertotaloutta aivan, aivan, aivan kiistämättä, eh, jos nämä nykyiset, nykyiset lineaariset liiketoimintamallit hiukan pyöristyisivät. Edustaja Florence kysyi riiksistä ja, ja, ja jätteistä. Meidän tätä koskeva eh, ehdotuksemme on vasta puolitiessä, jos siinäkään. Tämä kemi, kemika, kemian tuotteiden ja ää, jätteiden kierrätyksen välinen, välinen ää, kosketuspinta on vielä hyvin keskeneräinen, mutta joka tapauksessa jäljittä, jäljitettävyys tässä tulee näyttelemään olen, olennaista roolia, jos, jos ajatellaan tätä EU-tulevaisuuden jätteiden käsittelyä. Neljä pääasiaa on on tässä huomattu hidastavan jätteiden kierrättämistä. Esimerkiksi äh, tuotantojätteiden, äh, äh, siis sellaisten vaarallisten aineiden olemassaolo, myöskin kierrätystavaroiden tavaroissa olevat jäämät vaarallista, kemi, kemikaalista. Ja sitten kolmannekseen, miksi, miten voitaisiin ää, pää, ikään kuin päästään jotkut aineet, ylipäätänsä aineet tuotteet siitä ikestä, että niistä tulee tällaisia jätteitä. Ja sitten tietysti jätteenä puhdistaminen on neljäs ongelma ylipäätään. Kaiken kaikkiaan, jos pystyttäisiin jakamaan ja luomaan yhtenäismarkkinat tällaiselle toissekundaariselle tuottekirjolle. Tuonnepana tänä vuonna vielä kuitenkin aiomme tästä ehdotuksen tehdä. Tällä haava en tästä tämän enempää uskalla sanoa. Sitten sähköauto, sähköautokysymykset ja minkälaisia kannustimia komissiolta on siinä luvassa. Komissiossa emme tästä niinkään paljon pysty tekemään, mutta kun tarkastelemme esimerkiksi vaikkapa näiden latausasemien infrastruktuuria, Siinä rahoitus voi sekä infrastruktuurin että, että suunnittelun suhteen tulla avuksi. Tämä on tällainen, kumpi oli ensin muna vai kana dilemma. Kun, siinä vaiheessa, kun, kun sähköautoja autojen massa saavutettu, vaiko siinä vaiheessa, kun näitä latausasemia on kriittisen massan verran, eli että homma pyörisi ilman sen kummempia ulkopuolisia tukiaisia unionilta tai muuta. Tässä äh, toivotaan tietenkin, että normaalit markkinavoimat sitten tämän asian hoitaisivat ilman äh, tukipakkoa. Mutta kuitenkin nämä kaksi rahoituslähdettä näyttelevät tässä vaiheessa jo merkittävän roolin merkittävän roolia ja haluamme auttaa jäsenmaita näihin rahoituslähteisiin tarttumaan. Edustaja Pietikäinen kysyi eh, esiristä ja eh, kiertotalouden indikaattoreista. Siinä olemme näistä indikaattoreista puheen ollen, voisivat toki muuttaa markkinoita eh, merkittävästi, kun, kun tiedämme, minkälaisia indikaattoreita tarvitsemme ja mil, mil, miten luotettavia ne sitten olisivat niin, että sitten tällaista osittaisoptimointia voitaisiin välttää. Minä olin aika toiveikas, ei tämä mitään avaruustiedettä ole, eikä ole tarkoitus ollakaan. Mutta tällä haavaa eh, komissio ei sitä, tätä asiaa niin, eh, niin kovin innokkaasti työstä muilta kieleiltä Tulevaisuudessa varmaan kyllä. Esimerkiksi tämän valiokunnan kanssa käytävät keskustelut ovat tietenkin äh, erinomainen pon, erinomaisena pontimena sitten, kun näitä indikaattoreita hahmottelemme. Esir- ja kiertotalous täytyy myöntää, että, että esir- ei kiertotalouden tarpeisiin ole juurikaan käytetty miksiköhän, ei, en tiedä, kenties ne, ne yritykset, joiden tulisi tietää, että tällainen järjestelmä on toi, toi, toiminnassa ja että saavat tai järjestelmät toimivat ja pyörivät ja pystyvät rahoitusta järjestämään muita, muuta tietä, eivätkä oikeastaan tarvitse esiriä siihen. Mutta toivottavasti sitten pikkuhiljaa hyväksyttävä uusi jäte, jätelainsäädäntö, joka sitten öö, rajoittaa sitovasti avo, paikoille päätyviä jätteitä ja niiden määriä. Voisi sitten kirvoittaa investoissa uusia liiketoimintamalleja myöskin ja, ja sitä kautta sitten pääsisimme tulevaisuudessa oikeille raiteille tässäkin. Mitäpä muuta sitten? Ehkä hyvä, hyvä nyt lopettaa tämä tähän. Kiitos. Thank you very much. Kiitos kovasti varapuheenjohtaja Katainen siitä, että tulitte tänne keskustelemaan tästä ekodesignista. Kuten totesitte, että tämä on yksi eniten väärin ymmärretyistä eh, komission asetuksista ja lainsäädäntöaloitteista. Toivon mukaan tämä päivä nyt sitten valaisi tätäkin meille kaikille. Ja kiitoksia vielä kerran siitä, että tulitte tänne kuultavaksi. Kiitos. So, uh, dear colleagues, well... Hyvät kollegat, tervetuloa kuuntelemaan minun ilmoitusasioitani. Usein ne ovat listalla ensimmäisenä, mutta nyt kun meillä oli täällä varapuheenjohtaja Katainen kuultavana, niin eh, joudun siitä luopumaan. Eh, sihteeristö on nämä ilmoitusasiat minulle tänne netisti hahmotellut. Kiitoksia koska meillä on eh, eh, pää, täysistunnon päätöksellä kiertotalousasia palautui valiokuntakäsittelyyn uusiin neuvotteluihin. Ja sitten säännön 69 F-kohdan mukaan eh, neuvotteluryhmän puhet, puh, ryhmässä puheenjohtaa puheenjohtaja ja sitten siinä jäsenenä ovat esittelijät ja varjoesittelijät, kuten aina ennenkin. Koska äh, puhe, puheajan kanssa on ongelmia e, ja tämän muutosyritysten takarajan kanssa, kello, joka on kello 12. Valiokunnille kerrottiin jämptit takarajat muutosesitykselle niin, että se sitten voitaisiin todellakin ottaa käsittelyyn Siis tämähän käy elektronisesti kaikki, ei se ole mikään poliittinen päätös muutenkaan. Ja että tästä päivästä lähtien ää, tämä muutosestusten jättämisen takarajaan vakioaika on kello 11. Ja koordinaattorit tietenkin voivat sitten siinä tapauksessa, että jotain kiireistä tulee, siitä, siitä voi sitten näistä myöhemminkin tulleista keskustella. intranetissä on, on uusi eh, osio, josta löytyvät eh, delegoidut ja täytäntöpanosäädökset liittyen tietenkin näihin meidän käsittelyssämme oleviin aiheisiin. Ja tämän eh, tänne, tänne sivulle pääsemiseksi tarvitsette Äh, toimintaohjeet sihteeristöltä. Ne löytyvät teille äh, lähetetyistä mm, sähköposteista ja poliittisten puolueiden neuvonantajille lähetetyistä postista. Sitten vielä äh, muistan, muistaisin vielä, että meillä on juuri Envi yhteinen kuulemistilaisuus ympäristövastuusta 11. päivä huhtikuuta kello 15.30 juuri valiokunnan kokouksen puitteissa – Eli kehotan, että te ja kaikki kollegannekin sinne sitten sankoin joukoin menette osallistumaan. Teillä kokousasiakirjoistanne löydätte myöskin Euroopan ympäristövirastoon tehdystä äh, missiosta selonteko. Siitä on jo jokin tovi aikaa. Se tapahtui marraskuun 10.11. päivä. Eli herra Farian johtama retkua. Löydätte sen sieltä paperista, ne kannattaa tutustua. Olen pahoillani, kun joudun ilmoittamaan, että, että olennainen jäsen meidän ryhmästämme herra Georgios Amanartidis eh, lähtee sihteeristämme omasta omasta, eh, tai itse asiassa parlamentin eh, rotaatio myllyn pyöräyttämänä muihin toimiin Toivottavasti hän tässä hän menestyy uudessa virassaan ja, ja täytyy sanoa, että sihteeristössä teidän toimintanne on ollut erinomaisen ansiokasta ja tämmöinen aukko vaikeasti paikattavissa. Nämä olivat nämä tärkeimmät ilmoitusasiat. Tässä on tulkkaus 21 kielellä ja, ja kokous lähetetään myöskin sitten internetin välityksellä maailmalle. 23.24. tammikuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjat, pöytäkirja on hyväksyttävissä Tietysti sen hyväksyminen aina viivästyy, kun se pitää kääntää kaikille kokouskielille. Mutta jos mitään huomioita tai vastalauseita näiden tämän kokouksen kirjattuun antiin ole, niin katsotaan pöytäkirja sitten hyväksytyksi. Ja, ja näillä sanoilla tämä hallinnollinen osio tulee loppuun käsitellyksi ja nyt siirrymme sitten lainsäädäntötyöhön. Ja siitä sitten ensimmäisenä listalla toiseen käsittelyn suosittelu, suositus äh, De Wilmotin mietintä äh, lääke äh, alan laitteista, siitä aikataulusta sen verran, että en missä siitä äänestä, äänestämme huomen ja sitten täysistunnossa mm, huhtikuun ensimmäisenä Sama, sama aika kosko, koskee myöskin suosituksesta toiseen käsittelyyn in vitro-diagnostiset eh, lääkelaitteet. Herra Liisen tärkeä mietintä. Ei, menisin sanoa, että sama, sama pätee seuraavaan, mutta ei, ei sentään. Siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on eh, Minamata mm, elopea yleissopimusta. Annan tästä herra Hekillä meidän esittelemme pidemmittä puhetta puheenvuoro. Olkaa hyvä. Mm, presidentin. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitäpä tästä vielä voimme sanoa? Tästä äänestettiin viime viikolla täysistunnossa ja olen erittäin iloinen siihen, että tämä mietinnön osalta päästiin eteenpäin näin pikaisesti. Tässä on kyse siitä, että myös ratifiointi saadaan hoidettua nopeasti. Mietintö hyväksyttiin pikaisella aikataululla, mutta tässä oli kuitenkin joitakin kysymyksiä, joihin olisin halunnut hieman lisää kunnianhimoa. Mutta että Minamata prosessissa tärkeää on nyt se, että meillä on mahdollisuus ottaa askel oikean suuntaan. Eli että elohopean käyttöä voidaan vähentää monilla aloilla. Me kaikki tiedämme, kuinka myrkyllistä elohopea on ja siksi nopea päätös ja nopea prosessi on tässä tervetullut. Ensimmäinen seurantakonferenssi järjestetään Genevessä syksyllä ja voidaan vain toivoa, että Milmata prosessi ja kaikki allekirjoittaneet valtiot todella lähtevät painostamaan siihen suuntaan, että tulevaisuudessa entistäkin tietoisemmin pyritään vähentämään elohopean käyttöä kaikilla aloilla. Tämä pitää sisällään myös saastuneiden alueiden puhdistamisen, amalgamipaikkojen käytön vähentämisen ja niin edelleen. Suhtaudun koko tähän hankkeeseen erittäin myönteisesti ja odotan innolla tulevia toimenpiteitä. Thank you very much. No. Kiitos tästä. Sitten eh, varjoesittelijät kierros, josta eh, onko EPPn puolesta täällä joku valmis puhumaan? Rantaan eh, ei näy. Paulucciakaan ei näy. Onko hänen puolestaan joku valmis käyttämään puheenvuoron? Edustaja Dalli. Kiitos puheenjohtaja. Polucci ei päässyt paikalle, mutta hän lähetti pienen muisten, jonka haluan teille lukea. Hän on kovin tyytyväinen siitä, että täysistunto hyväksyi suurella enemmistöllä tämän tilapäissopimuksen asiasta, joka tulee sitten voimaan ja e- siitä, että se on noudattaa minimatan yleissopimusta Jälkimmäinen on ensimmäinen kansainvälinen sopimus, joka asettaa kunnianhimoiset tavoitteet elohopealle, joka on yksi kaikkein vaarallisimmista saastuttajista ihmisterveydelle, ympäristölle. Mahdollisimman nopeasti täytyy nyt siirtyä yleissopimuksen ratifiointiin. Tätä tarvitaan, jotta Euroopan unioni voisi osallistua minimota yleissopimuksen osapuolten konferenssi, joka on tarkoitus pitää 25.9. vakavalla viikolla Genevessä. Seksi esittäjä ehdottaa sitä, että tuettaisiin tätä sopimusta ja äänestäisiin sitä huomenna. Kiitoksia ja ECRn puolesta ei löytä ole ketään ALDE, vihreät. Mr. Ähm, Piedicini. He's not there. He's not there. Madame Giordano. Pedicini ei ole paikalla. Ja muutkin ovat lähteneet. No niin, nyt on sitten mahdollisuus muille käyttää puheenvuoroja, jos haluatte tästä puhua. No one? Then it means we are very clear on that. Ei kukaan. No, näyttää, että tästä nyt ollaan sitten ihan selvillä vesillä. Käännön komission puoleen. Olkaa hyvä. Madam Chair, honorable members of... Puheenjohtaja, hyvät EMI-valiokunnan jäsenet, kiitoksia ystävällisistä sanoista tänne. Komissio pitää mietinnön esittelijä Eikin suosituksia tervetulleena, eli että EU pitäisi pikaisesti hyväksyä ja ratifioida Minamatan yleissopimus. Nopea toiminta takaisi sen, että tämä todella astuisi voimaan mahdollisimman nopeasti ja pystyttäisiin pikaisesti vähentämään merkittävää elohopea saastumista kautta maailman. Tämä olisi hyödyllistä EUn kansalaisille, koska noin 40-80 prosenttia EUn elohopeasta tulee muualta. Meidän pitää saada täydet äänestysoikeudet syyskuun kokoukseen, ja jotta tämä on mahdollista, meidän pitäisi saada ratifioitua tämä ennen kesäkuun puoliväliä. Olemme mm, tietoisia siitä, että kaikki eivät välttämättä voi näin vielä tehdä, mutta EU ei voi estää tämän yleissopimuksen täyttäntöön astumista. Viime viikon toiminta osoittaa selkeästi, että EU on edelleen eturintamassa ja pyrkii todella siihen, että taloutemme olisi mm, elohopea vapaa. Tämä on tärkeä viesti kansainvälisille kumppaneillemme. Uh, I'm joku vielä käyttää puheenvuoron? Ei. Edustaja Ek Mr. Eck. Sorry. Yeah. Is, is this on the GMO objection? No? No. Okay. Koskeeko tämä siis GMO-vastustamista? Ei, vaan Minamataa. Minamatan yleissopimusta. Previous point. Ja, danke, Frau. Edellinen kohta siis. Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti puheenvuoroja aiheesta ei ollut kovinkaan monta, mutta uskonpa, että liittyen mietintöön ja ratifiointiinkin olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että on tärkeää, että EU-sopimuksen ratifioi ja olisi eturintamassa vähentämässä elohopeaa myös tulevaisuudessa. Euroopan pitäisi välittää selkeä viesti siitä, että ympäristöpolitiikka on meille erittäin tärkeää. Se on myös samalla yhteiskuntapolitiikkaa. Ja on välttämätöntä, että yhteiskuntapolitiikkaa toteutetaan vastuullisesti. Tämän olemme ihmisille ja planeetallemme velkaa, samoin eläinten terveydelle. Uskon, että olemme menossa tässä aivan oikeaan suuntaan. Oli hienoa nähdä, että täysistunnossa tämä hyväksyttiin näin suurella enemmistöllä. Tie on tältä osin selvä. Odotamme ja katsomme, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta eiköhän tästä saada hyvä lopputulos. Kiitos. Thank you, Mr. Ack. Since uh, Madam Rivasi would like to say something, if you want to react afterward. Rivasi halusi sanoa jotain tähän. Uh, olkaa hyvä. Oui, euh, ce que je voulais en profiter... Kiitoksia. Niin, halusin nyt hyödyntää tätä testiä tässä, josta äänestettiin 17.3. parlamentin toimesta. Haluaisin esittää kysymyksen Minimatan yleissopimuksen ratifioinnista. Tehän tiedätte, että tällä hetkellä Euroopan unionin ja sen 26 jäsenvaltiolla ovat allekirjoittaneet, mutta eivät ratifioineet elohopea yleissopimusta. Se kuuluu YK ympäristösopimuksen piiriin. Hyväksyttiin lokakuussa 2013 jo. Vain 38 maata on sen ratifioinut, Sveitsi, Kiina, Ecuador, Yhdysvallat. Mutta tarvitaan 50 maata, jotta se tulee voimaan sitten 80 päivän kuluttua sen ratifioinnista. Nyt on tärkeää kuitenkin tarkastella, että ensimmäinen kokkokous ratifioinniksi on tarkoitus pitää ensi syyskuussa Genevessä. Ja me vaadimme sitä, että Eurooppa ja sen jäsenvaltiot ratifioivat ennen tuota päivämäärää Kytön sopimuksen, että osoitetaan tiukka viesti muulle maailmalle. Eli tästä tämä pyyntö Eurooppa siis ratifioitaman, kuten myöskin jäsenvaltiot. Jos se voitaisiin hoitaa ennen kokousta Genevessä, niin se olisi todella tärkeä viesti Euroopan unionista. Thank you. And since uh, Mr. Dantin arrived as EPP shadow, you have the floor also. Nyt sitten varjoesittelijän vuoro. President. Désolé, Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Anteeksi, oli toisessa valiokunnassa, jossa käsiteltiin tätä asiaa samanaikaisesti. Minimaaton yleissopimuksen ratifiointi, joka allekirjoitettiin tammikuussa 2013 vei päätökseen ne työt, joita valiokuntamme oli tehnyt yli vuoden ajan elopea saastumisen haitallisia vaikutuksia vastaan. Ja tämä on realistinen ja kunnianhimoinen teksti, joten voimme vain olla siihen tyytyväisiä. Lisäksi se vie lainsäädäntömme YK-suositusten kannalle, kun puhutaan elohopean saastuttamisesta. Minusta meidän täytyy edelleenkin näyttää tietä tällä saralla. Ja kun se ratifioidaan nopeasti, niin se mahdollistaa sen, että Euroopan unioni voi toimia tärkeässä asemassa konferenssissa Genevessä. Me olemme työskennellään valtavasti tämän, tämän tavoitteen eteen. Ja Kaikkihan on aina mahdollista myös konferenssin joten meidän täytyisi minun mielestäni tehdä mahdollisimman paljon, mahdollisimman nopeasti. Um, as a commission, if you... Komissio, haluatteko reagoida näihin kommentteihin? I know you talk already the floor and explain it, but... Hän kävi, käytitte kyllä jo puheenvuoron. Of ratification. Ehkäpä ratifioinnin vaiheista. EUn toimintaa tarvittiin, jotta jäsenvaltiot lähtivät ratifioinnin tielle. Useat jäsenvaltiot ovat jo hoitaneet tehtävää, tehtävänsä. Tällä hetkellä ratifiointeja on tehty jo 38, vielä niitä tarvitaan 12, jotta yleissopimus voi astua voimaan. Olemme saaneet viestejä siitä, että kuusi muutakin maata on pian valmiita ratifioimaan tämän. Ja vielä toiset kuusi, seitsemän jäsenvaltiota saattaisivat olla valmiita ratifioimaan tämän aikataulussa. Jos näin siis on, tämä ratifiointiprosessi onnistuu, saamme aikaan valtavan sysäyksen ja pelastamme maailman ihmiset näiltä elohopea päästöiltä. Uh, Eck, would you like to... Edustaja Eck. Ette halua enää käyttää puheenvuoroa. So... Kiitoksia siis kovasti tästä e, esityksestä. Näin päästiin kohdasta seitsemän. Okay. We move to our no-, next item on our agenda, which is... Uh... Seuraavaksi mm, esityslistalla GMO-aihe. E, tämä on vastustus, vastalause sään 106 osalta. Meillä on tässä viisi yhteisesittelijää ja alkaen herra Varstaisista. Tätä päätöslausumaa luonnosta tässä käsittelemme tänään. Tässä taisi olla hyvä. Ähm, Kiitoksia. Yhdessä monen muun kollegan kanssa olen todellakin valmistellut tämän ehdotuksen, joka koskee tämän GMO-maissin tilannetta. Tehän kaikki tiedätte, jotka luette tämän asiakirjan hyvin, että tavoitteena tässä kyselyssä ja komission neuvonannossa on mahdollista se, että tämänmaisen avulla voitaisiin estää tiettyjen sairauksien lisääntymistä ja sitten se sietäisi paremmin glyfosaattia sisältäviä torjunta-aineita. EFSAn suositus vuodelta 2016 elokuusta ottaa esille sen, että tämä on todella myönteinen neuvonta, mutta joka se lukee huolella, näkee myös, että lisäksi on vähemmistönäkemys EFSAn lausunnon sisällä. Ongelmana tässä hyväksyntää pyynnössä on se, että Sigenta ei ole pelkästään se, joka on esittänyt tämän alkuperäisen pyydön, mutta on myös laajentanut tätä koskemaan 20 alakombinaatiota. Ongelmana tässä sitten on se, että yksi osa näistä alakombinaatioista ei ole vielä edes olemassa, eli minkäännäköistä turvallisuustestausta ei niillä ole voitu tehdä. Kysymys tämänkaltaisissa yhdistelmissä ei ole myöskään saatavilla minkäännäköistä tietoa tieteellisessä kirjallisuudessa. Ja kuitenkin EFSA sanoo, että nämä 20 alayhdistettä ovat aivan yhtä turvallisia kuin alkuperäinen jäsenvaltiossa käyty neuvottelu, jos sitä olette seuranneet, niin tiedätte, että satakunta kriittistä kommenttia on tullut näistä asioista. Tutkimuksia puuttuu, tietoja puuttuu, puuttuu tietoja vaikutuskombinaatioista. Lisäksi on huomautettu, että noissa kenttäkokeissa on ollut puutteita. Ei ole riittävästi tietoa myöskään GMO-vaikutuksista ympäristöön ja vähemmistönäkemys Wallilta toteaa, että nämä 20 alayhdistelmää, niistä ei ole olemassa mitään spesifiä tietoa, ja että kysymys ei ole siitä, että olisi annettu riittävästi tietoa siitä, miksi tietoja puuttuu. Tiedot voitte itse lukea päätöslausmaehdotuksesta, joka huomenna esitetään GKNL harkinnassa. Ja tässä mielessä koko tässä keskustelussa on glyfosaattiammoniumin ö, sietokyky on otettu esille ja glyfosaatin sietokyky. Tehän tiedätte, että keskustelu edelleen käy vilkkaana ja viime viikon ö, tietojen pohjalta ja koko tämän muun taustan pohjalta nämä jäsenvaltioiden pysyvä komitea on nyt pitänyt ensimmäisen kokouksensa ja on sitten mieltä, että vain kymmenen näistä 22 jäsenvaltiosta tukee komission ehdotusta. 38 prosenttia tällä hetkellä Euroopan väestöstä. Ja siksi olemme esittäneet tämän huomiomme päätösosmasta huomenna äänestetään. Tässä varmasti ovat olemassa kaikki argumentit ja perustelut kohdallaan ja pyydänkin kollegoita tukemaan tätä viiden esittäjän näkemystä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten kanssaesittelijöitä pyydän, jos he kenties haluavat käyttää puheenvuoro vai riittikö yhden Onko vielä muu, muita puheenhaluisia esittelijöitä? Sitten, eh, sitten edustaja Juuso varjoesittelijöiden kärkeen. Kiitoksia puheenjohtaja. EPPn nimissä haluaisin todeta, että tässä annettaisiin lupa geenimaissille sen eri varianteille. Tätä on esimerkiksi rehussa ja muissa tuotteissa, joihin on käytetty tällaista maissia viljely pois lukien. Täällä tässä on kyseessä täytäntöpano säädös. Meidän täytyy toimia johdonmukaisesti. Tässä on jälleen kerran kyse tällaisesta ähm, toimivaltuuksien käytöstä. Kun katsotaan tätä päätöslausumaesitystä, EFSAsta puhutaan viides eri kohdassa ja panelistien vähemmistö äh, näkemyksestä. EFSA arvioi tilannetta ja tuolloin se, että syntyy vähemmistökanta, ei tarkoita sitä, että tässä olisi jotakin perusteet, perusteltuja syitä takana tai tieteellistä näyttöä. Ei riitä, että emme pidä jostakin. EFSA antoi tässä tapauksessa myönteisen lausuman. Ja vielä lopuksi, loppukohdissa viitataan glyfosaattiin. Tämä ei kuitenkaan ole tässä kohtaa oleellista, koska tätä ei käytettäisi maisen viljelyyn, vaan rehuihin, joten glyfosaatin käyttö ei kuulu tähän. Mielestäni meidän pitäisi äänestää tätä vastalausetta vastaan, vaikka ryhmässäni on muutama jäsen, joka on eri mieltä. No, Kiitoksia tästä sitten, edustaja Krostette. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Viittaan hiukan siihen, mitä kollega Juusa jo totesi. Meillähän on ollut jo kymmeniä kertoja keskusteluja tämänkaltaista aiheesta, joten pikemminkin haluaisin kiinnittää huomioni muotoseikkoihin enkä sisältöön, sillä sisällöstä minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä Juuso totesi. Ja minua huolettaa se, miten monta delegoitua säädöstä ja täytäntöpanosäädöstä komissiolla on ja jäsenvaltioiden asiantuntijat, joita meillä ei ole aina mahdollisuus valvoa. Kun puhutaan geenimuunnollisista tuotteista, kysymys on laillisesta menettelystä EFSAn tekemien riskianalyysien pohjalta. Ja itse tämä prosessi ja vastustusprosessi, se pitäisi vaikuttaa poliittiseen strategiaan, silloin kun komissio on tämä ohjelmansa ottanut, josta on tullut ikään kuin tällainen asetusten mm, odotteluhuone, kun kysymys on delegoitusta säännöksistä. Ja se, mitä komissio nyt toteaa, on täysin mm, epäuskottavaa. Kun puhutaan GMO-tuotteiden auktoritoinnista, meillä on asetuspuitteisto, joka on aivan tarkka, jota komissio noudattaa riskianalyysin pohjalta, jonka EFSA tekee. Ja sen pätevyyttä ei kannattaisi kyllä kyseenalaistaa. Artiklan 106 mukaiset eh, vastustukset eivät minun mielestäni tässä nimenomaisessa tapauksessa on oh, minun mielestäni aivan esimerkki siitä, miten näitä menettelyitä käännetään päälaajalle. Esimerkkinä kappale 206 itse asetuksessa, jossa sanotaan, että äh, toimivaltainen valiokunta voi esittää parlamentille ehdotuksen, jossa se ilmaisee, että tietty toimenpanosäännös ylittää lainsäädännön, peruslainsäädännössä olevan täytäntöönpano toimivallan. Eli kaksi syytä tämän kaltaiseen asiaan, jos ylitetään toimivaltuudet tai jos ei noudata unionin lainsäädäntöä. Kumpikaan näistä ei toteudu tässä tilanteessa. Eli tämä vastalause ei pitäisi olla olemassa. Ja minun mielestäni meidän valtiokuntamme pitäisi nimenomaan noudattaa sääntöjä, aivan kuten muut parlamentin valiokunnat jo tekevät. Se olisi oikein hyvä, jotta valiokuntamme toimisi kunnolla. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitos näistä sanoista, joiden kanssa olen yhtä mieltä. Minäkin olen nähnyt nämä luvut. Äh, eli näiden vastalauseet tähän pitäisi olla sääntöjen mukaisia. Ja jos niitä on valtava tukku, niin tietysti sitten niiden merkitys siinä vähenee. Koordinaattoritasolla tästä joudutaan, joudumme keskustelemaan katsotaan, mitä kollegat ovat mieltä, voisimmeko löytää jonkun paremman keinon näiden vastalauseiden äh, julkituomiseksi. Kiitos tästä e- ehdotuksesta, herra Pagnon. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. No, tämä nyt tuli hyvän aikaa, koska olen ihan toista mitä kuin mitä olen tässä kuullut. Sillä minun mielestäni tässä on nimenomaan poliittista asiasta kysymys, joka johtaa siihen, että Euroopan parlamentin tällaisena valittuna toimielimenä voi ottaa tähän kantaa, kun kysymys on tästä vastalauseprosessissa. Minusta se on hyödyllinen ja lisäksi se suojelee 500 000 eurooppalaista. Kun katsotaan tätä tilannetta, hyvin usein jää huomiota Euroopan unionin huono maine kansalaistemme keskuudessa ja joskus se johtuu siitä, että meillä on ollut rohkeutta ottaa esille tietyt asiat, jotka eivät aina ole niin miellyttäviä joillekin teollisuussektoreille. Ja näin tämä, meidän täytyy parantaa omaan toimillemme imagoa. Ja se, mitä Euroopan vastaiset toteavat, jotka vaaleissa korottavat äänensä tässä suhteessa, kuten valitettavasti, kuten valitettavasti nähtiin vuonna 2014. Tänään kuitenkin palaan asian Guillaume Balassin nimissä, joka ei päässyt paikalle, koska Ranskassa on presidentinvaalit käytössä ja koska hän pyysi minua käyttämään puheenvuoron. Kuten tiedätte, Guillaume Balas useiden poliittisten ryhmien edustajien kanssa on mukana komitemenettelyssä, jotta GMO-asiassa noudatettaisiin oikeita sääntöjä. Tässähän perustavanlaatuisesti on kysymys siitä, että täytäntöpanosäännöstä noudatetaan, kun markkinoille laitetaan erilaisia tuotteita, kun kysymys on tietyistä maiselaaduista, jotka pystyvät sietämään glyfosinaattiammoniumia ja myöskin sietämään torjunta-aine glyfosaattia. Eli rehuna tai elintarvikkeena käytettyä Tätä mm, ainetta. Ja tässä täytyy tietysti olla tarkka sen nimityksen mukaan. Se on nimenomaan se tapa, jolla työskentelemme täällä elintarvikevaliokunnassa. Kysymys on siitä, että me emme voi hyväksyä sellaisia lajikkeita, joista ei ole testattu, joista ei ole olemassa EFSAn lausuntoa. Ja lisäksi tässä on myös vähemmistönäkemys, jossa on sanottu, että näistä 20 alayhdisteestä ei ole olemassa minkäännäköistä tietoa, joka ei ole antanut myöskään tyydyttäviä syitä sille, miksi nämä tiedot puuttuvat tai miksi ollaan sitä mieltä, että ei niitä tarvita, kun tarkennetaan riskin määrää. Tämä siis puheenvuoroni kollega Balassin nimissä. Kiitos tästä. Yhdysvallat ei valitettavasti ole paikallakaan. Valitettavasti nyt te joudutte käyttämään puheenvuorot. Oliko täällä vielä puheenvuoroja? Onko muita puheenvuoropyyntöjä vielä? Edustaja Pietikäinen seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitoksia. Meillä on elämässä kahdenlaisia riskejä. Helppoja riskejä, jotka voimme havaita, ja sellaisia riskejä, joita, joihin voidaan vielä puuttua. Esimerkiksi jos jään auton alle, minut voidaan hoitaa kuntoon. Mutta sitten on sellaisia riskejä, joita ei enää voi peruuttaa. Ne voivat olla äärimmäisen haitallisia ja niille emme mahda mitään. Ja todella pyydän teitä lukemaan näissä Kalebin kirjan. Hän on yksi tunnetuimpia riskitutkijoita. Ydinvoima, e, hormonihäiritsejät, GMOt. Tässä käydään tavallaan pitkän ajan päästä kielteistä lottoa syntyy haittaa, mutta sille ei voi tehdä yhtään mitään. Ja tämä on juuri se syy sille, miksi meillä on varovaisuusperiaate ympäristö- ja terveyskysymyksissä kansainvälisissä sopimuksissa. Ja siksi meidän pitäisikin toimia GMOiden suhteen erittäin varovaisesti. Eivät ne meitä välittömästi tapa, mutta jos on riskejä, joita emme tunne, niin silloin käy niin, että olemme tehneet vakavan virheen. Siksi tämän kaltaiset vastalauseet ovat tärkeitä. Tämä ei ole vain mikään tekninen asia siitä, onko niitä liikaa tai jotakin. Ehkä asettaisin kysymyksen toisinpäin. Ehkäpä komissio on toiminut tässä niin, että hyväksyntöjä on ollut liikaa ja meidän pitää tähän puuttua. We still have rules in the house. Okay. Meillä tietysti säännöt tässä talossa, säännöt ovat ö, tärkeitä. Tämä tässä vähät, tätä asiaa vähättele ollenkaan, mutta sääntöjä pitää noudattaa. Edustaja Görling. Kiitos. Minä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että komiteologiasääntöjen perusteella parlamentti voi vastustaa vain niillä perusteilla, että komissio on ylittänyt valtansa, Ja kehotankin tämän toimenpiteen sisältöön kiinnittämään huomiota. Mutta tässä nyt faktana on se, että komissio ei ole näitä toimivaltuuksiaan ylittänyt, eikä päätöslausemassa ole mitään, joka saa minut vakuut, saisi minut vakuuttuneeksi siitä, että se todella olisi valtuuksia ylittänyt yrittänyt ja tämä on toistava asia ja haluaisinkin, että oikeudellinen yksikkö tästä nyt asian selvittäisi lopullisesti. Miksi sitten mitään vastalauseita esittää, kun ei kerran perustetakaan ole? EFSAn vähimmäisten mielipiteeseen viitataan, tai tässä torostan, että kysymyksessä oli vähemmistön mielipide, ja, ja, ja tällaisilla, mehän olemme itse sen sinne valinneet, ja se ei tällä tavalla meidän mandaattimme mukaan perusteella sitten edusta enemmistöä meidän näkemyksestämme myöskään. Eh, yhteispäätöksen kautta EFSA sai nämä toimivaltuudet ja annamme sille myöskin sitten toi täytäntöönpanon vallan, jos jotakin jompaa kumpaa niistä sitten kyseenalaistetaan. Meidän täytyy sitten tietysti arvioida ne, se on vaarallinen tie tietenkin edetä. Eh, GMO-tuotteiden tietenkin pitää, niiden pitää pystyä kehittymään ja niin asianmukaisen varotoimin varustettuna niiden pitää myöskin sitten päästä mark- markkinoille. Euroopan unionihan työ. Tässähän on tunnustettua maailmanlaajuisesti, muistuttakaa. Tässä muuskin tätä kielenkäyttöä pitäisin silmällä, kun puhutaan peruuttamattomista riskeistä. Ei se meitä välittömästi tapa, sanotaan älytön, älytön kommentti. Se, siinä kuitenkin on, sisältyy ajatus, että no ei, jos ei heti, niin jossain vaiheessa tappaa. Aika vastuutonta puhetta kyllä se. Ei ole mitään näyttöä siitä, että geenimuunnellut tuotteet meitä tappaisivat. Ainoat riskit tässä ovat poliittiset riskit. Kiitos edustaja Göring. Sitten seuraava puhuja. Merci. Would you take it bilaterally? Eh. Kiitoksia. Madame Rivas. Merci. Bon, alors, moi, je suis un peu surprise que vous remettiez en question. No minä olen nyt vähän yllättynyt kyllä siitä, että nyt kyseenalaistetaan tämä vastalause, koska siinähän annetaan valtaa parlamentaarikkoille. Ja jos tällaista vastalausetta ei esitettäisiin, silloin ei voitaisi kyseenalaistaa sitä, mitä komissio puuhailee, kun se käsittelee GMOita. Ja se, että EFSA esitti myös myönteisen lausunnon. Tehän tiedätte hyvin EFSAn EFSAan kohdistuvan kritiikin. Se on ihan tapa täynnä kaikkea siihen kohdistuvia eturistiriitoja. Me olemme puhutaan 65 glyfosaattitutkimusta, jota ei ole julkaistu. Miten te nyt oikein haluaisitte, että annettaisiin tieteellinen lausunto se luottamuksellisista tutkimuksista? Ei se ole mahdollista. Ja kun katsotaan tätä tilannetta, niin mitä hyötyä on siitä, että annetaan GMO lupatuotteille, jotka ovat glyfosaattisietokykyisiä. sietokykyisiä. Tämä Monsanto-paperi, katsokaapa sitä. On olemassa viljelijöitä, joilla on leukemia, jotka ovat hyökänneet Monsanton kimppuun. 250 sivua on laitettu luottamukselliset. Ja mitä saadaan tästä oppia on se, että Monsanto maksoi jollekin, jotta glyfosaatti Asiantuntija James Perry nimeltään, joka julkaisi tuli kolmesta julkaisua, mainitsi, että glyfosaatti aiheutti mutaatioita. Monsanto tekee kaikkensa, jotta nämä tiedemiehet päästävät ulos erilaista tietoa. Ja tässä on puhuttiin nyt tieteestä. Minä olen tieteilijä. Tiede on tutkimuksia. Ja kun katsotaan tätä, niin se kokonaan kyseenalaistaa se, mitä EFSA sanoi ja mitä muut. Sillä nyt ei ole kysymys pelkästään siitä, että se on kanserogeeni ja mutageeni hormonihäiritsijä. Ja näin voidaan todella kyseenalaistaa EFSAn tutkimusten laatu. Toiseksi, miksi tässä vastutaan? Kaikki jäsenvaltiot eivät ole samaa mieltä. Kun katsotaan viimeisintä asiantuntijakokousta, niin siinä 13 on ollut vastaan, ei kysymys ole pelkästään siis siitä, mikä on parlamentaarikon kanssa, vaan kun katsotaan, että hyvin useat jäsenvaltiot ovat samaa mieltä. Me emme halua sellaisia GM-tuotteita, jotka ovat glyfosaattisietokykyisiä, koska glyfosaatti on todennäköisesti karserogeeni, eikä tästä ole mitään hyötyä silloin. Pyytäisin, että pitäytyisitte kahden minuutin määräajassa, että mikä se tällä asiat. Haluaako joku muu vielä käyttää jäsenistä puheenvuoron? Edustaja Grostet, näytätte siltä, että haluatte. ei, halusin vain sanoa, niin minun... Meillä on aina ongelmia, kun puhutaan näistä GM-tuotteista. Se on niin arkaluontoinen kysymys. Haluaisin kuitenkin, että kaikki suhtaudumme tähän järkevästi GM-tuotteiden vuoksi olemme kyenneet keksimään tiettyjä lääkkeitä, jotka ovat aivan hyödyllisiä. Ei niitä tule järjestelmällisesti tuomata. Se on erityisen vakava virhe. Ja haluan muistuttaa siitä. Ja silloin kun kysymys on siitä, että tulisi ruokkia miljardeja ihmisiä planeetallamme, niin kyllä pitäisi olla aika tyytyväinen siihen, että näitä GM-tuotteitakin on olemassa. Äh, Vielä joku? Haluinen, selvä. Komissiolle sitten puheenvuoro sieltä, olkaa hyvä. Mrs. Chairman, thank you very... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti puheenvuorosta. Kuuntelimme tarkkaan ja mielenkiinnolla kommentteja. Ehkäpä kertoisin aivan lyhyesti tästä lupaa luonnoksestamme, sen pääelementeistä. Ensinnäkin Haluan todella pitää kiinni siitä, että komissio on noudattanut GMO-lainsäädännön vaiheita ja EFSA on tehnyt erittäin kattavan riskiarvioinnin mahdollisiin vaikutuksiin ympäristöön, ihmisten ja eläinten terveyteen. Ja totta kai jäsenvaltiot, heillä oli mahdollisuus kommentoida riskiarviointia ja EFSA myös selvitti pysyvässä komiteassa tätä arviointia. 18 20, 2013 GMO elintarvikerehu direktiivi täytyy tässä ottaa huomioon. EFSA on ottanut huomioon kaikki kommentit, eikä ole mitään uutta näyttöä siitä, että tämä uusi hyväksyntä pitäisi asettaa kyseenalaiseksi. Eli meillä on nyt GMO-maissin lupa luonnossa. Totta kai korostan sitä, että tässä halutaan ylläpitää korkea suojan tasoa, tasoa ihmisille, eläimille ja ympäristölle. Tästä päätöksestä äänestettiin 27. tammikuuta ja kuten tiedätte, ei ollut myönteistä eikä kielteistä näkemystä. Nyt komissio voi edetä asiassa. Tieteellisestä pohjasta EFSAn tieteellinen paneeli käytti tietoa lähestymistapaa ja totesi, että 20 mahdollista alaluokkaa tämän maisin kohdalla ei aiheuta riskejä, vaan tässä katsottiin viittä elementtejä niihin liittyviä tietoja tämän tietyn maissin osalta. Näin haluan vastata siihen, mitä sanotaan päätöslauselman luonnoksessa siitä, että tietoa ei ollut kylliksi. Kyllä tässä oli näyttöön perustuva tietoa. Ja liittyen vielä kommentteihin torjunta-aineista. Meidän täytyy muistaa, että torjunta-aineilla on omaa torjunta-aineita käsittelevä lainsäädäntönsä. Ja riippuen siitä, miten lainsäädännössä hyväksytään tai ei hyväksytä tiettyjä aineita, tuotteet, jotka saatetaan markkinoille, niin niiden pitää noudattaa maksimijäämätasoja. Eli kaikkien kyseessä olevien tuotteiden pitää noudattaa maksimaalisia ylijäämätasoja, mikäli markkinoille tulevat. Tätä maisia ei tuoteta Euroopassa, sitä olisi rehuissa ja näin niidenkin pitäisi tai pitää noudattaa näiden torjuntainen jäämien ylärajoja. Ja myös tuontituotteiden pitää todella noudattaa näitä rajoja, joten tässä täytyy tehdä selkeä ero GMO-lainsäädännön ja torjunta-ainelainsäädännön osalta. Minä ja kollegani kuuntelimme kaikkia esitettyjä huomioita, mutta meidän on syytä korostaa sitä, että Komissio on noudattanut kaikkia menettelyn eri vaiheita ja on hyvin hankala hyväksyä sitä, että me olisimme tässä ylittäneet jollakin tapaa toimivaltuutemme. Näin ei ole käynyt. EFSA laati kattavan lausunnon maissiin liittyen ja niin edelleen. Kiitoksia kovasti huomiostanne. Toivottavasti ymmärrätte, miksi tämä lupaluonnos on perusteltu. Se pohjautuu tieteelliseen vakaisen näyttöön ja tulevat vaiheet ovat täysin lain mukaisia. Kiitos. Oli miten oli. Tässä asiasta äänestämme huomenna. Ja äh, huhtikuun ensimmäisessä istunnossa sitten täysistunnossa. Seuraava esityslistan. Ai, jotain. Tuolla mm, mielenkiintoista varmaan tabel. Toinen vastalause. Triton X100. Ja tässä luovuttaisin nyt puheenvuoron edustaja Görlingille esittelijänä. Olkaa hyvä. Kiitos. Tämä poikkeaa edellisestä siinä, että se perustuu meidän oikeutemme vastustaa, eikä pelkästään siihen, että me haluamme nyt saada äänemme kuuluville. Tässä on kysymys delegoidusta säädöksestä ja tällä valiokunnalla on oikeus siis siitä, sitä tarkastella ja sen perusteella sitten mahdollisesti moittia ensimmäisessä vaiheessa tässä puhuttiin, että, että, että, että tämä on hyvin vaarallinen, toksinen kemikaali ja se on tietysti sitten yleisesti vaarallinen, niin mitä tässä ajetaan takaa. Sinällään se ei ole vaarallinen, mutta sen käyttö on tietenkin hankala ja sitten sitä käytetään – se on tällainen lääkeiden pesuaine, jos näin voidaan sanoa. Se poistaa proteiinien epäpuhtauksia ja sikäli tekee lääkkeistä turvallisempia. Ja sitä, se on hyväksytty lääkäinevirasto ja maailman terveysjärjestö on sen siunannut. Sitä käytetään esimerkiksi roketteissa, syöpälääkkeissä, veriplasmoissa, diagnostisissa lääkeaineissa, monissa muissa tällaisena sivuaineena. Tässä vaiheessa ei välttämättä ole selvä ollenkaan, että komissio on varmistanut sen, että tämä, laite, tämä aine olisi jatkossa turvallista käyttää. Tässä vaiheessahan ei ole mitään vaikutusten arviointia toteutettu eikä muutakaan, muitakaan selvityksiä. Jot, eli minusta suurin huolenaihe on tämän autori, autorisoinnin luvan kesto. Siinä ei ole mitään oikeastaan takaraja ollenkaan. Jossakin vaiheessa on tietenkin todettu, että voidaan antaa pitkiäkin lupa- ja auktorisointi, lisensointijaksoja. jaksoja mutta kun äh, esimerkiksi 12 vuoden aika ei ota huomioon sitten taas lääke, lääkeaineiden äh, normaalia elinkaarta. Äh, yritykset käyt, käyt, käyttävät näitä yritykset käyttävät tätä valmisteissaan, joiden keski on siis elinkaari on 15 vuotta, tämä on 12 vuotta, eivät voi siis tätä välttämättä käyttää pitkäaikaisten tuotteiden valmista tässä vielä on koko joukko epäjohdonmukaisuuksia, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Minun äh, päätöslauselmassani niin esimerkiksi on tällaiset poikkeussäännöt ovat äh, tärkeitä, jossa ei, jotka, joita sovelletaan yhtäältä lääkeaineisiin, mutta ei sitten toisaalta niin samojen aineiden valmistamiseen äh, silloin kun se on tuotannossa, jotain poikkeuksia ei myönnetä, mikä minusta on epäloogista. Muitakin huolenaiheita minulla on. Ensinnäkin se, että, että komissio ei ole eh, kyennyt eh, saanut aisoihin eh, farmasiatuotteiden jätehuoltoa. Komissiohan on erikseen joutunut antamaan luvan, luvan tytön valmistamiselle entisen lainsäädännön tässä ei oikeastaan minkälaisia takeita biofarmasian vaarattomuudesta suuntaan tai toiseen. Sellaisia tuotteita, joita, jotka tritonia käyttävät, eivät tämän ää, ää, säännön puoparin kuulu irtautua tästä lainsäädännöstä viemällä tuotantonsa muualla. Eli ymmärtääkseni näitä varaumia ei ole riittävästi äh, otettu huomioon äh, komission äh, arvioinnissa. Tässä samassa asetuksessa pyritään lisäämään 11 muutakin tuotetta tälle samalle listalle, mikä on tietysti harmillista, että komissio itse on tällä tavalla niputtanut nämä aineet, eikä toisekseen sitten estä sitä, että me voimme sieltä jonkin poimia ja sitä arvioida meillähän oli viime vuonna samanlainen tapaus. Eli nyt sitten jää odottamaan kollegoiden kommentteja. Thank you very much. Kiitos. Kiitoksia muun kollegani nimessä, joka ei päässyt tuonne paikalle. Osoittaakseni kollegoilleni, että minä en ole suinkaan näitä vastalausuita vastaan. Sanon nyt jo, että tällä kertaa olen sitä mieltä, että tämä, tässä on todella perusteltu vastalause kyseessä. Sillä minusta vaikuttaa siltä, että jos REACH-asetuksen liitteeseen 14 laitetaan tämä triton sataperheeseen kuuluva aine, niin silloin mielestäni tässä on suuri virhe, joka liittyy kansanterveyteen. Edustaja Görling aivan selvästi tämän asian selitti. Sitä käytetään useiden lääkkeiden valmistuksessa, lääkkeiden ja lääkeaineiden, jotta voitaisiin inaktivoida mm, äh, virus. Ja näin ollen se on hyväksytty myös äh, elintarvikevirastossa. Ja jos Triton X100 laitetaan REACH-luvavaraisiin äh, aineisiin, niin silloin, jos tätä tuotetta käytetään muissa teollisuusprosesseissa, kuten vaikkapa maaleissa, äh, niin se on haitallista bioteknologia-alalle. Mutta vaikka tämä ei kosketa suoraan siihen, että tämä aine kiellettäisiin, se joka tapauksessa alistaa sen etukäteisluvan saamisen, mikä taas puolestaan saattaa monimutkaistaa todella näitä prosesseja ja näin tuoda mukaan erittäin suuren turvattomuuden. Eli meidän täytyy muistaa se, että kun lääkeaineita kehitellään, niin tuo kehitysprosessi on erittäin pitkä, se alistetaan useille säännöksille ja ja Triton x sadan kohdalla se vaikuttaa niihin prosesseihin, jotka liittyvät tiettyihin äh, lääkeainetuotteiden valmistukseen, joiden kohdalla minkään näköistä kansanterveydellistä haittaa ei ole olemassa. Tämä saattaa johtaa siihen, että voidaan, joudutaan markkinoilta vetämään äärettömän tärkeitä tuotteita. Ja tästä syystä meillä on todellinen vaara, joka aiheutuu kansanterveydelle. Eli tuen täysin edustaja Görlingin kantaa ja näin sanoi myös kollegani, jonka puolesta siis käytiin puheenvuoron. Kiitos. No, Samoin sitten herra Bock Kiitoksia puheenjohtaja. Keskustelemme vastalauseesta siitä, että tiettyjä aineryhmiä otettaisiin mukaan REACH-asetuksen 14 liitteeseen. Tämä tuote tunnetaan nimellä Triton X100. Sitä käytetään esimerkiksi kliinisen kemian alalla, farmakologian tuotteessa ja niin edelleen. Ja kuten täällä sanottiin, näin tapahtuu hyvin myönteisesti, kuten Görling sanoi, mutta kemikaalivirasto kuitenkin havaitsi, että tietyt aineet voivat vaikuttaa hormonihäiritsijöinä – Tässä on kyseessä kemikaali, joka vaikuttaa syöpää aiheuttavasti ja muutenkin haitallisesti. Se pitäisi saada mukaan liitteen luetteloon. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti ympäristöön. Hormonihäiritsyitä ei pitäisi saattaa markkinoille eikä niitä, niille pitäisi antaa lupaa. Komissio puhuu 12 luettelosta, 12 aineen luettelosta, jotka ovat äärimmäisen haitallisia. Tämä luettelo ei kuitenkaan merkitse kieltoa, vaan ainoastaan kielto silloin, kun lupa ei anneta. Muuten näitä, luettelo, näitä aineita ei otettaisi tähän luetteloon. Meillä on 976 asetus, johon tämä liittyy. Kaikkia vaarallisia aineita ei kuitenkaan väärin ehdoin pitäisi sulkea pois. SD ei varmastikaan tule tukemaan tätä vastalausetta. Kiitoksia. Sitten edustaja Rivasi on vielä listalla, niin haluaako joku muu vielä tästä vastalauseesta jotakin sanoa? If not, if not. <laughs> Ei näköjään ole asianlaita. No niin, nyt sitten edustaja Rivasi, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Oui, moi je suis assez d'accord avec mon collègue Pock. Kiitoksia. Olen oikeastaan aika pitkälti samalla linjalla kuin kollega Pock, sillä meidän tulee todellakin katsoa tätä ongelmaa. Ja komissio, onnittelen sitä siitä, on sisällyttänyt 12 aihetta REACHin liitteeseen 14, jotka ovat kuitenkin aineita, jotka ovat erittäin huolestuttavia, jotka täytyisi kieltää eurooppalaisilla markkinoilla piakkoin, joista neljä on ftalaatteja. Göllingin esittämä vastalause, jos se hyväksytään, se merkitsee sitä, että nämä 12 ainetta ovat niitä, jotka ei kielletä. Ja kun niitä katsotaan, niin kaikki tämä siitä syystä, että on olemassa Eli-niminen yritys, joka tuo markkinoille Triton X100. Eikä tämä Triton X100 ole se ongelma, vaan nimenomaan tämän äh, antivirusaineen muuntomuoto, joka on taas sitten puolestaan tällainen häiriöaine. Ja yksi niistä 12 aineista, joista komissio on huolissaan. Eli jos hyväksytään Gyrlingin vastalause, niin nämä 12 ainetta, jotka ovat erittäin huolestuttavia muuten, niitä ei sitten enää kielletä. Ja minulle sanotaan, että no, no tämä on siis viruslääke ja äärimmäisen tärkeä lääkeaine. Niin miksipä se ei? Mutta, mutta jos näin on, tämä laboratorio eli liihan voi edelleenkin laittaa markkinoille Tritoniaan. Yrityksellä on vielä 24 kuukautta pyytää luvan jatkamista. Eli laboratoriohan pitäisi nyt hoitaa tämä ihan yksin ja vastustaa näiden 11 muun luokittelua, jotta se, voi, se pyytää tätä 11 muun aineen toisen luokittelua, jotta se voisi omaa yritystä viedä eteenpäin. Nämä kuitenkin vaikuttavat terveyteen ja jos tällainen laboratorio haluaa nyt kehitellä viruslääkettään, joka liittyy sitten näihin muutamuodossa näihin erittäin huolestuttaviin aiheisiin, niin sen täytyy pyytää lisälupaa. En minä nyt ymmärrä tästä mitä. Äh, mitä tässä on kysymys? Yritätte yhden aineen turvin äh, myös saada äh, luvan näille 11 aineille, jotka ovat äärimmäisen haitallisia terveydelle. Ei tämä nyt oikein pidä kutiaan. No, Kiitoksia. Sitten komissio, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Ja vastauksena edustaja Görlingin päätöslausuman luonnoksessaan lausumiin kantkoihin muutaman seikan ottaisin esille. Tässä ei puhuta delegoista säädöksessä ollenkaan, vaan asetuksesta, joka on tällaisen sääntely tarkastelun alla vielä, eikä sitä edes ole hyväksytty vielä, mutta kuitenkin kysymyksissä on, on että lupavaraisuus on näiden aineiden perusainesosissa osiin liittyvä, kun, kun näitä ää, luetteloidaan. Tämä on periaate, joka on Ridgein kirjattu, eli että, että, että kyseessä olevien aineiden identifiointi ja luettelointi ää, niin, tapahtukoon niiden varsinaisten ominaisuuksien perusteella luontaisten ominaisuuksien perusteella, mutta sitten riskiarviointi tulee sitten vasta siinä hyväksymismenettelyn yhteydessä kysymykseen lopullisesti. Että siinä, jossa käytön, käytön edut kenties painavat vaakakupissa enemmän kuin mahdolliset riskit. Gröling kysyi, että mitä komissio tuumii siitä, että tällaisessa lääkeaine aineissa olevat aineet, jotka ovat tällaisen luvanvaraisuuden ulkopuolella. Ja, ja tässä sitten Triton 100 tyyppiset aineet eivät ole totta. Tämä Riisissä hy- hyväksyttiin määrä siitä, että eläkeainetta aineet, aineissa käytettävät lainesosat muodostavat tällaisen poikkeuksen. Kuten tässä liitteessä 14 on sanottu esimerkiksi vaikkapa liuotin, liuottimien käytetty lääkeaine tuotteita valmistettaessa. Ja lääkkeissä tämä, nämä poikkeukset tietenkin pätevät. Menee. Komissio on useita äh, äh, lupaavia äh, lupia tähän myöntänyt, ja jos lääkärinvirasto on hyväksynyt, niin, niin ne ovat sitten valmiit markkinoille, mutta tämän farmasiateollisuus pystyy sitten tämän prosessin läpi käymään ja sitten siellä lopussa on lupa aineita valmistaa ja käyttää. Tässä kuitenkin yksi tärkeä elementti Rowlingin äh, lausuntoluonnoksessa, äh, päätösluonnoksessa on tämä, on tämä 12 vuoden äh, maksimi tai luvan kesto. Se on siellä ollaan aika lailla ylärajoilla, mutta juridiikassa tai lakiteksteissä ei tällaisia poikkeuksia ole, eikä tällaisia pohdiskella ylipäätänsäkään. Ja komissio onkin nyt lähettänyt asia, asiakirjan jäsen, jäsenmaiden toimivaltaisille viranomaisille koskien juuri näitä ylipitkiä lupa, lupa Ja tämä on nyt yksi juuri hyvä esimerkki tällaisista. Haluaisin myöskin korjata yhden väärinkäsityksen, joka on muutamaan kertaan mainittu. Autorisoinnit sinällään eivät ole rajoitettuja ne, niin ne, ne, niitä, ne myönnetään ja sitten niiden tarkastetaan, tarkastellaan ja arvioidaan määrätyin aikavälein aina uudestaan. Mitä sitten tulee epävarmuuteen ja ennustettavuuden puutteeseen, se on yksi argumentti, joka kaikilta yrityksiltä, kaikilta sektoreilta, kaikilta yrityksiltä tuon, tuostakin korvimme kuuluu. Hyvä ja pätevä argumentti sinällään, mutta komissio on pyrkinyt ennustettavuutta parantamaan monin keinon Ensinnäkin käynnistämällä julkisen keskustelun siitä, milloin, jotka, jotka koskevat tuotteita, jotka kenties tulevat tulossa markkinoille vuosia ennen kuin ne itse asiassa ovat sinne tulemassa. Ekan kanssa yhdessä olemme pyrkineet varmistumaan siitä, että, että miten pitkät nämä tarkast- välitarkastelujaksot tulisi rytmittää. Kaiken kaikkiaan uskomme, mitä, se, että mitä tulee tähän ennustettavuustilanteeseen, se on tilanne parantunut ja, ja farmasiateollisuus on jo, lääkäneteollisuus on jo tätä prosessia noudattanut hallinnon monina, monen vuoden ja totesi, että ei ole esimerkiksi eh, maisin kaltaista eh, sääntelyä. No ei olekaan, se pitää totta silloin kun riskien, äh, Saksan viranomaiset tätä riskin äh, arviointia toteuttivat, eivät ole tietoisia tämän aineen tällaisesta käyttötarkoituksesta, sitä ei ollut nimittäin ilmoitettu. Mutta sitten tämän äh, prosessin mittaa, jota, jossa eka muuten priorisoi tätä ainetta, komissiota konsultoitiin sen taloudellisista vaikutuksista. Meidät, meille tuli tämä te, käyttökohde tietoon ja me päät, siinä yhteydessä saatamme todeta, että johtuen tämän aineen monista muista käyttökohteista, joissa se sai, oli saanut luvan, oli, ei ollut mitään syytä estää sitä sen käyttämistä sitten lääkeaineetta, lääkeaineessa. Oikeusperusta antaa hyvin kapeat liikkumavaran tässä, tässä suhteessa, ja, ja meidän ymmärtääkseni näitä olosuhteita edellytyksiä ei sitten täytetty sen hylkäämiseksi. Eli ja äh, tämän äh, asetuksen äh, voimassaolon keskeyttäminen ja uudestaan lanseeraminen olisi varmasti johtanut samaan tulokseen kuin mitä nyt on mm, tapahtunut ja mikä nyt on tilanteena. Sitten vielä kauniksi lopuksi edustaja Rivasin kommenttien reaktio. Tätä ainetta käyttävät monet muutkin kuin se yksi ainut mainittu yritys. Niitä on koko joukko, jotka on näitä lääkeaineissa ja lääketeollisissa valmisteissa käyttävät. Mutta tämä lupa, hakemukset ovat tässäkin yhteydessä erittäin tärkeitä, mitä tulee sitten juuri virusten inaktivointiin ja niin, niin että niin kuin sattuu näiden puhtaustekijöiden korostamisen, ovat tietenkin painavia silloin, kun näitä lupakriteereitä punnitaan. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Tämä äh, lopettaa keskustelun tästä äh, aiheesta. Kuten sanottu, huomenna, huomenna äänestämme tästä asiasta. Seuraavaksi sitten ää, äh, me pohtimme, pohdimme tässä seuraavassa. Mm, mietit luonnosta, luonnosta. Siellä meillä on esittelee jo valmiina. Olkapa hyvä, herra Lins. Frau. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos siitä, että tänään voin esitellä mietintöni, joka koskee LULUCF, eli maankäyttöä, maankäytön muutokseen ja metsätaloutta suhteessa Pariisin ilmastosopimukseen. Kuten tiedätte, Pariisissa asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet ja nyt määrävän tärkeää on, että kaikilla aloilla myös täytäntöönpannaan tavoitteita – ja LULUCFn osalta kyse on nyt maankäytön ja metsätalouden toimista. Meidän täytyy pitää mielessä se, että EUn johtava rooli ilmaston suojelussa on tärkeää, mutta meidän on toteutettava tätä rooliamme jatkossakin aktiivisella tavalla. Ja siksi on tärkeää, että maa- ja metsätaloudessa toimimme jatkossakin uskottavasti. Omassa mietintöluonnoksessani pyrin korostamaan maatalouden ja metsätalouden roolia. Tämä ala on sellainen, että siihen kohdistuu paljon odotuksia ja haasteita – sekä määrällisiä että laadullisia, kun ajatellaan elintarviketuotantoa ja puutuotteiden tuotantoa. Ja on myös selvää, että kestävä tuotanto voi vaikuttaa lukuihin myönteisellä tavalla ja että tällä alalla on valtava potentiaalia hiilidioksidipäästöjen talteenotossa ja varastoinnissa – ja täytyy muistaa, että ala on myös haavoittuvainen ja siihen kohdistuvat ilmastonmuutoksen vaikutukset vaikuttavat aivan heti. Ja jotta hiilidioksidipäästöpotentiaalia todella voidaan hyödyntää, tässä kyseessä on siis 9 prosenttia päästöistä. Niin jotta tämä onnistuu jatkossakin, alalle pitää tarjota erilaisia kannusteita, metsähoitohyvitysten muodossa. Tässä on ehdotettu hyviä välineitä. Hyvitykset eivät ole automaattisia, ne eteen täytyy todella nähdä vaivaa, ne pitää ansaita ja siksi uskonkin, että tämä lähestymistapa pitää palkita. Kioton pöytäkirja loppuu tai päättyy 2020. Meillä on tämä ei debet saldoa tavoite. Se on kuitenkin aika epämääräinen. Meidän todella täytyy täytäntöön panna toimijoita tavoitteeseen päästään ja meillä pitäisi olla oma pilari, jossa ilmasto- ja energiapolitiikka integroidaan ja joka on voimassa vuoteen 2030 asti. Mielestäni myös kestävällä metsähoidolla on tässä keskeinen rooli metsien metsittämisessä ja hiilidioksidipäästöjen varastoinnissa ja siinä, että voidaan korvata loppujen lopuksi tuotteet, jotka käyttävät fossiilisia polttoaineita. Mutta tässä voidaan toimia vain tiivissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, eikä missään nimessä voida toimia niitä vastaan. Täytyy myös muistaa, kuinka erilaisia metsiä Euroopassa on ilmastoolot vaikuttavat niiden kasvuun ja metsityspotentiaaliin. Nämä vain esimerkkeillä. Ehkäpä vielä pari konkreettista ehdotusta ja muutos, tarkistusehdotusta, jotka olen ottanut mukaan mietintööni. mietintööni. Ensinnäkin metsäalan vertailutaso, sen laskeminen – Ehdotan tässä uutta ajanjaksoa 2000-2012, kun taas komissio ehdotti vuosia 1990-2009. Itse viittaisin pikemminkin Kioton pöytäkirjan päättymiseen ajankohtana. Mielestäni tämä olisi käytännössä helpompi toteuttaa. Ehdon, ehdotan metsäalan vertailutasoon liittyen myös tällaista kolme tasoista lähestymistapaa. Komission rooli kenties hieman typistyisi ja komission pitää päästä yhteisymmärrykseen metsäalan vertailutasosta jäsenvaltioiden kanssa. Toinen aihe koskee metsän hoitoa. 3,5 prosentin katto siitä, kuinka paljon hyvityksiä voidaan antaa. Tämä on erityisesti sellaisille jäsenvaltioille liian vähän joustava, joilla on paljon metsää. Ja siksi ehdotan, että tämä luku kaksinkertaistettaisiin 7 prosenttiin, jotta esimerkiksi Ruotsin ja Suomen kaltaisille valtioille voidaan antaa entistä enemmän joustavuutta. Sitten vielä metsittämisestä. Siinäkin tärkeää on, että hyvitykset annetaan 80 vuodeksi ja poikkeustapauksissa tätä voidaan pidentää 30 vuoteen. ja kansainvälisten ilmastonsuojelussääntöjen pitää olla tässä punaisena lankana. Eurooppa ei saa mitenkään jäädä tässä jälkijunaan. Nämä olivat tärkeimmät asiat, joita olen ehdottanut ja odotan innolla varjoesittelijöiden ja muiden kollegoiden kommentteja. Ja samoin odotan Agrin, Itren ja DV-valiokuntien kanssa tehtävää yhteistyötä. Ja yritän ottaa myös noista valiokunnista tulevat kommentit mukaan, kun työstön tekstiä. Kiitos. Kiitoksia, herra Linsson. No niin, nyt sitten varjoesittelijät pääsevät ääneen. Olkaa hyvä. Could I just check? Kiitos puheenjohtaja. Kuinka pitkään tässä saa puhua? Ettei tule puhuttua sitä yliaikaa? riittävästi. Aika riittää. So we... No niin, hyvä. Meidän ei tulisi aliarvioida, miten tärkeä palapelin pala tämä LULUCF-asetus on ilmastonmuutoksen torjumisessa. Minusta meillä on tässä mahdollisimman hyvä mahdollisuus olla mukana panostamassa laajempaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Se, mitä Norbert Lins on esittelijänä tässä tuottanut, on aivan erinomainen lähtökohta. Avustaja Johannes on ollut äärimmäisen avulias näissä käymissämme keskusteluissa. Ja ensivaihe on mennyt erinomaisesti. Yleisemmällä tasolla SED-näkökulmasta katsottuna asia, jonka haluamme saada aikaiseksi LULUCFssä, on se, että pääsemme sellaiseen lopputulokseen, jossa meillä on korkean tason tiedotusta ja korkean tason dataa tästä asiasta, joten se on se pääasiallinen asia, johon haluamme päästä. Toiseksi mittausten perusta, kuten Norbert totesi, Komissiolta on ehdotus siihen, että tai tässä on ehdotettu erilaista aikajaksoa tässä ehdotuksessa. Meidän puoleltamme meidän on tärkeää, että ei mennä yli vuonna 2009, mitä komissio ehdottaa, on oikein jos mennään 2009 tason yläpuolelle, se on tärkeää siitä syystä, että 2009 on se, kun uusiutuvan energialähteiden direktiivi esiteltiin. Se muutti asioita ja siksi minusta ei ole asianmukaista SED-näkökulmasta mennä yli tuon määrän. Sitä on pidetty tänä loppuaikana. 2009 ei ole mistään tyhjästä nykästy, vaan se on nimenomaan tämän tarkastusajankohdan ja loppu silloin tuo direktiivi tuli ja se lähti, lähti muuttamaan sitä, millä tavalla ihmiset toimiset, toimivat. Se on siis yksi asia asd puolelta jota me kannatamme. Toiseksi voidaan todeta, että erityisen tärkeää meille on asettaa kannustimia LULUCF-asetuksessa äh, äh, puun käyttöön pitkään kestävien tuotteiden valmistuksessa. Esimerkiksi tämä jonka toin tänään mukana. Se on ristilaminoitua puutavaraa, jolla on teräksen ja betonin kestävyys ja se on tapa, joka on kykenyt täysin vallankumouksellisesti toimimaan rakennusteollisuudessa ja yritykset käyttävät tämän kaltaisia. Varsinkin Saksassa ja Itävallassa ovat saaneet nähdä 25 prosentin lisäyksen myynnissä. Tämä on rakennusmateriaalia, tulevaisuuden sellaista, ja LULUCF-lainsäädännön täytyy tarjota kannustimia ristilaminoidun puutavaran käytössä. Ja lisäksi sen täytyy myöskin ottaa huomioon hiilinäkökohdat, kuten se toimii myös korkeaintensiivisellä puolella ähm, korvaavana materiaalina. Eli tämänkaltaisten puutuotteiden äh, puutuotteiden käyttö kannustaminen on mielestäni erittäin tärkeä kysymys. Kun tarkastellaan myös näiden nettopoistojen määrää, metsäs, metsäalalta on tietysti tärkeä osa LULU CF asetuksen keskusteluissa. Komissio ehdottaa 3,5 prosenttia. SEDssä olemme sitä mieltä, että tämä on järkevä ehdotus. Lins ehdottaa, että tässä mennään 7 prosenttiin asti. Me haluaisimme kyllä matalamman luvun. Ja Minusta, jos palaan tähän, mitä totesin alussa, kun puhutaan tästä hyvästä tilastoitavuudesta, niin me haluamme päästä 3,5 prosenttia tai 7 prosentin luku, mikä se nyt sitten ikinä onkaan, niin tässä ei ole kysymys siitä, että sanellaan tätä, näitä säännöksiä yksittäisille maille. Sanotaan, että Suomen pitäisi tai Latvian pitäisi tai Itävallan pitäisi tai minkä hyvänsä Euroopan maan pitäisi noudattaa tiettyä politiikkaa, vaan siinä sanotaan, että me tarvitsemme yhdenmukaisen kirjausjärjestelmän, joka soveltuu kaikkiin näihin maihin samankaltaisesti kautta Euroopan unionin niin, että voidaan vertailla lukuja. Ja kun kävin Suomessa ja näin bioteollisuuden, niin minusta siellä ei ole mitään sellaista, jota Suomi tekee, jota pitäisi hävetä päinvastoin, aivan päinvastoin. Siellä tehdään paljon todella hienoja asioita. Ja kyllä, jos se tulee jollain käyrällä yhteen, sen pää, jossain yhteen päässä, sen täytyy selvittää sitä, miksi se poikkeaa niin paljon eurooppalaisesta keskiarvosta. Sehän on siinä onnellisessa tilanteessa, että 80 prosenttia maa-alasta on puustoista tai metsää. Ja niillä on valta, eikä mikään yllätys ole se, että bioteollisuudessa käytetään paljon puumateriaalia. Ja silloinhan se on aivan toisessa päässä tietysti kaavioita kuin Malta, jossa ei juuri puita lainkaan. Ja on täysin mahdollista, että Suomi ja Ruotsi voivat selvittää sitä, miksi ne toimivat toisella tavalla kuin muut eurooppalaiset maat. Ja niillä on kyllä paljon kerrottavaa ja niistä on opittavaa. Ei kannata mitenkään häpeillä sitä. Siellä on erittäin tiukat ö, tilastojärjestelmät, joita noudatetaan. Sitten tämä säännöstä, taakanjaukosäännöstä, joka kannattaa ottaa esille. Ja se sisältää varsinkin turvemaan. Se, mitä LULUCFssä on otettu esille, koskee metsää ja todetaan, että puut nimenomaan eh, kuluttavat hiiltä valtavan hyvin. Ja ei saa unohtaa sitä, että turvemaat ovat vieläkin parempia kuin puut, puumateriaali tässä suhteessa. Itse asiassa ne ovat ihan valtavasti parempia. Hiitä sitoutuu Pohjois-Englannin turvemaihin kuin enemmän kuin koko metsiin yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa ja Ranskassa yhteensä. Eli näin hyviä nämä turvemaat ovat. Meidän täytyy varmistautua siitä, että ne turvemaat, joita meillä on, niitä hoidetaan. Ja silloin, kun niitä vahingoitetaan, ne korjataan. Ja aiemmin istutettiin puita turvemaalle, ja kun nuo puut on kaadettu, niin silloin on kyetty palauttamaan turvemaan sellaiseksi, kun se ole. Näin tulee juuri tehdä. Ei saa joutua tilanteeseen, jossa puita mennään istuttamaan turve, turpeeseen. Ja LULUCFn täytyy varmistaa se, että näin ei tapahdu. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, now... Kiitoksia. Sitten seuraava varjoesittelijä. Edustaja Vesnevska ei ole paikalla herra Pika on hänen puolesta käyttämässä äänen. Koleżanka nie mogła uczestniczyć dzisiejszym... Niin, valitettavasti Jutta Wisniewska ei päässyt paikalle. Lähetti mu- muutaman kommentin, johon haluaa mm, teidän kiinnittämän huomiota. Mitä äh, LULUCF-mietintöön nyt tulee? Linssille ensin kiitokset tästä mietintön luonnoksesta menossa selkeästi oikeaan suuntaan, vaikkakin tässä on pari elementtiä, joita on vahvistettava ja myöskin hiukan pureuduttava yksityiskohtaisemmin. Ensimmäinen huomio on se, ja koskee näitä eri kategorioita, jotka tämän LULU-CF-kokonaisuuden muodostavat että, jotka ovat myöskin sitten ETSn ulkopuolisia. Toki kaikki, tämä kaikki säännellään asetuksessa, mutta hiukan yksityiskohtaisemmin siihen pitäisi saada perehdytyttä. Ja sitten nämä metsä, metsätalouden eri tuotantotahot ja metsätalouden tilastoitavuus ja tilastomenestelmät ja kaikkien kaikki ovat siellä tietenkin parhaansa tehneet, eikä EU-politiikan tule tässä liikaa tähän mm, toimintaan puuttua. Se kuuluu tähän selkeään työnjakoon. Ja tässä on viitattu prosenttilukuihin lukuun ja mahdollisuuden sitä, mahdollisuuteen sitä lisätä tai alentaa. Jos pitäydymme ehdotuksen prosentissa, ei se varmaankaan johda äh, metsien asianmukaiseen hoitoon, eikä ehkä myöskään ole Pariisin sopimuksen äh, hengen ja kirjaimen mukaista. Toivottavasti nämä otatte nyt sitten huomioon edustaja Wisniewskan puolesta esitettyinä. Thank you, Chair. Um... Turvans. Kiitos puheenjohtaja. Nyt minun täytyy pyytää tulkeita anteeksi koska aion yrittänyt puhua hieman saksaa. Kuten voitte kuulla, englanti eikä saksakaan ole äidinkielen. Aluksi haluaisimme kiittää kollega Linssiä. Tämä aihe on varsin tekninen. Ja jos asian ei pureudu varovaisuudella, tässä voi käydä niin kuin Hannulle ja Kertulle eksy metsään. No niin, tässä saksankielinen osuus. Tai niin kutsuttu saksankielinen osuus. On hienoa, että tässä mietintöluonnoksessa korostetaan hoito joiden kautta LULUCF-alalla voidaan vähentää päästöjä. Mutta tähän liittyy myös ongelma siitä, minkälainen hiilinielu metsä on ja missä olosuhteissa se on tällainen nielu. Täällä puhutaan päästöoikeuksista ja taakan jaosta ja puutteista siinä. Ja miten näissä suhtaudutaan LULUCF tällaisena marginaalisena alana ja metsäala joutuu tavallaan maksamaan. Tarvitaan lisää joustavuutta järjestelmään, koska uskomme, että tässä epätasapaino on suhteeton. Ja omassa osassa niin maailmaa. Tämä on asia, jossa jälleen kerran EUlta voi mennä hieman pisteitä. 3,5 prosenttia kattona aiheuttaa meille hieman naraa, Kollega Lins pyrkii nostamaan tämän 7 prosenttiin. Tämä voisikin olla yksi tapa pureutua ongelmaan. Mutta yritimme selvittää, mistä tämä 3,5 prosenttia oikeastaan on peräisin. Käännymme tässä komission puoleen ja eri elinten puoleen, mutta emme ole saaneet selkeää vastausta. Näyttää siltä, että 3,5 prosenttia on ollut niin kuin kani, joka on vedetty hatusta, ja todennäköisesti tämä nyt ei ole paras tapa käsitellä prosenttilukuja. Kestävän metsän hoidon ala on investointi tulevaisuudellemme, ja Brennan ja minä, kun puhumme CLTstä ja hakatusta puusta. Puhumme niistä eri kategorioina. Ja olemme tässä samoilla linjoilla. Hyviä käytänteitä metsähoidon osalta pitää levittää myös muualle Eurooppaan, koska Tässäkin Lindsey Brennan ovat meidän kanssamme samalla linjalla. linjoilla. Meistä hyvin hoidetut metsät ovat hyvä asia. Olemme tyytyväisiä myös siihen, että tässä korostetaan, että metsänhoito on jäsenvaltion asia ja tätä myös tuemme. Yksi tai useampikin ongelma liittyy näihin metsäalan vertailutasoihin. Jos katsotaan historiassa taaksepäin, metsäalan vertailutaso otettiin Suomessa käyttöön oikeastaan aikoina, jolloin sanomalehtipaperin tuotanto väheni. Eli 90-luvun puoli välistä lähtien näin on käynyt. Sitten lakko vuonna 2005 ja kriisi 2009. Nämä kaikki asiat vaikuttivat siihen tapaan, miten vertailutasoja laskettiin, ja tämä ei liity mitenkään siihen, miten metsä toimii hiilinieluna. Meistä hiilinielut pitää määritellä Näin todella katsotaan sitä, mitä metsissä tapahtuu, niinkään sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Mutta kaiken kaikkiaan tässä varmasti päästään hyvin eteenpäin. Ja G8-kokouksen jälkeen, joka pidettiin Baden-Badenissa, tiedämme, että EU jäänee ainoaksi merkittäväksi toimijaksi tällä alalla. Ja jos emme kanna tässä vastuutamme, metsänhoitoalan suunnitelma jää sellaiseksi, että Trump lähtee sitä Twitterissään viemään eteenpäin, enkä haluaisi mitään tällaista nähdä. Tässä kaikki minulta. Thank you, Mr. Kiitos, edustaja Turvalds jopa Saksaa tuossa puhua. Ja, jäi, meni minulta vähän, mennä, vähän ohi, vai vaihdotta siinä sitten englantiin. Correct. Uh, thank you very much. Uh, sorry I was late for this. Uh... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Anteeksi, että olin myöhässä. Minun piti olla Agri-valiokunnassa, enkä ymmärtänyt, että tämä oli alkanut. No, näin näkökulmasta. Mehän viemme ajatuksia tuonne maatalousväestöön Irlannin, maatalousväestön pariin Irlannissa ja myös muualle. Ja vaikka suuri enemmistö onkin sitä mieltä, että jotain tarttisi tehdä ilmastonmuutoksen kohdalla, niin ja kasvihuonepäästöissä, niin yksi suurista huolenaista on se, että Irlantiin syntyi tilanne, jossa turvemaat, kaikki tuo kaunis alue, mutta muuten äh, käyttämättä oleva alue, mm, katetaan puilla, jotta maan eteläinen osa voi sitten harjoittaa sellaista maataloutta kuin haluaa. Tässä kuitenkin varjopuolena on, kun puhutaan, että ovatko nyt sitten metsät hiilitehokkaita vai eivät, niin metsätalous minun maassani kerta vajaa ihmiset näiltä alueilta ulos. Meillä on aari toisensa jälkeen, maili toisensa jälkeen puita, mutta ei ihmisiä. Jos tälle tielle mennään, niin tämä täytyy kyllä estää, koska minusta tästä ei ole kysymys. Kun puhutaan turvemaista ja muista tämän kaltaista maista, niin minusta se olisi hyvä, että sisällyttäisin tähän. Minusta ei olisi kuitenkin hyvä, että, että jäsenvaltiot voisivat asiasta pelkästään päättää. Syynä tähän on se, että Jos tämä viedään pakolla läpi, niin silloin poliitikot nousevat takajaloille ja rupe, ryhtyvät kiljumaan, että meidät pakotetaan tähän, niin ei koskaan tule tapahtumaan, sillä jos pyritään pakottamaan ihmisiä tekemään asioita, niin silloin ei asia hoideta kunnolla. Minusta jäsenvaltioiden täytyy saada asiasta päättää. Kuitenkin samalla ymmärrän sen, että meidän täytyy ehdottomasti tehdä tässä nyt jotain. Asioita täytyy tarkastella. Olen alueelta, jossa yhdessä perheidemme kanssa käydään sitten piknikillä ja tullaan kotiin ja äh, tuodaan vähän puita siinä samassa polttoaineeksi. Kyllä me ymmärrämme tässä äh, olevat ongelmat ja kuulemme, että nämä paikat ovat äh, paikkoja, joita ei voi rahassa mitata joiden arvoa rahassa mitata, mutta ihmiset eh, kuitenkin lämmittävät koteen täällä. Sanomme yhtäältä, että tämä maa on niin arvokasta, mutta sanotaan, että poistukaa tältä maalta, sitä ei saa käyttää, voitte katsoa sitä, omistatte sen, mutta ette saa käyttää siltä tulevaa polttoainetta. No se, mikä täytyy tehdä nyt sitten tämän arviointiprosessin jälkeen, on löydä tämä ajatus se siihen ajatukseen, että tämä on niin arvokasta ja se ajatus taas siihen, että ei henkilö jää köyhäksi, että tuo arvokkuus ja ihmisen taskuun, sillä olipa tämä miten kivaa vain, niin eipä tuota maisemaa oikein ruoaksi voi käyttää. Se täytyy ottaa huomioon, jos halutaan asian toimivan. Thank you very much. Now, Mr. Javor. Javor. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Perä äh, Lintzillä tästä mietinnöstä Tietysti kun me puhutaan, puhumme LULUCF-asetuksesta, joka muistaa, että, että se on osa isompaa pakettia, joka sitten auttaa meitä täyttämään Pariisin sopimuksen velvoitteen, mukaiset velvoitteemme ja saavuttaa myöskin uudet tavoitteemme, eli hiilidioksidipäästöjen vähentämisen. Tämä ei ole mikään kokonaisratkaisu, vaan osa sitä ratkaisua meidän pitää LULUCF-asetusta niin ikään tarkastaa sillä silmällä, että kantaako se sitten sen korren siihen kokonaiskekoon, kun sieltä toivotaan. Niin ikään on tärkeää, että, että tarkastelemme tätä asiaa, kokonaisuutta näin alueet, alueellisesti. Se ei ole pelkästään ilmastonsuojelukysymys, vaan siinä on kaiken näköisiä muita taloudellisia ulottuvuuksia, kuten on kuultu jotka liittyvät metsätalouteen, metsänhoitoon ja muuhunkin maatalouden harjoittamiseen laajemminkin, kuten tässä on kuultu kollegojen suusta. Tässä, tässä kontekstissa minusta ja komission alkuperäinen ehdotus viime vuoden heinä, heinäkuulta tälle sektorille ei oikeastaan eh, ollut tarpeeksi kunnianhimoinen – niin että nämä asetetut tavoitteet sitten tulisi todella, että ne olisivat saavutettavissa siis Euroopan ilmastonsuojelupolitiikan mukaiset tavoitteet. Herran Lintzin mietinnössä on paljon, paljon hyvää. Toki parantamisen varaa löytyy niin, että, että kaiken kaikkiaan tehokkaammin pääsisimme näihin asetettuihin tavoitteisiin Ensinnäkin minusta tähän mietintöönkin pitäisi ottaa mukaan tämä pitkä aika, pitkän aikavälin tavoitteet, eikä katsoa vain muutaman vuoden päähän tulevaisuuteen, vaan tuonne kauemmas 2050 tavoitteisiin asti. Niin ikään olen herra Brannanin kanssa yhtä mieltä siitä, että tämä al- alun perin esitetty 2009 viite vuosi oli, on parempi ja kuvastaa metsätaloussektorin kehitystä luotettavammin kuin, kuin ehdotettu muutos 2000-2012 vuosien välisen, väliseksi ajaksi. Sitten myöskin näiden tämän alueen ulkopuolisten sektoreiden panostukseen, panokseen tässä haluaisin kiinnittää myöskin huomiota. Olen sitä työstänyt jonkun paljon paljonkin äh, tässä joustomekanismeissa taakanjaossa näen kosolti, kosolti vaikeuksia vielä, mutta sieltä sitten varmaan niissä kompromissi on varmaankin äh, löytämässä äh, komission tarve ja halu näitä tilastointeja kirjaamismenettelyjä on toki tervetullut, niitä saamme mahdollisimman tehokkaan ja avoimen raportointimenettelyn, joka Eh, niin, että kaikki sektorit sitten ovat noin laskennallisesti samalla viivalla. Niin ikään tässä on tärkeää, että bio, biomassaa sua kehotetaan käyttämään mahdollisimman tehokkaasti sitä säätelevän lainsäädännön perusteella ja pyritään hyödyntämään sitten kaikki mahdolliset biodiversiteetti myönteiset seikat tietenkin tulen vielä jatkossa sitten näitä muutosehdotuksia esittämään, niin että saamme tästä mahdollisimman hyvän, ja no, aseman kokonaan. Kiitoksia. Viimeinen, viimeinen äh, varjoesittely, edustaja Evi. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä. Haluaisin kuitenkin kommentoida hieman samansuuntaisesti kuin Jaavor tiettyjä asioita. Vaikka tässä todella pyritään 40 prosentin kasvihuonekaasupäästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä, tässä ei tuoda esille mitään entistä parempaa sitomiskykyä. Ja tämä selvästi osoittaa, että komissio ei toimi tässä kyllin kunnianhimoisesti. Koko LULUCF-ala ottaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä 300 miljoonaa tonnilla. Mutta tämä luku kuitenkin pienenee vuoteen 2030 ja vuoteen 2050kin asti. Ja tämän on asia, joka kyllä herättää huolta. Tämä vähennys johtuu siitä, että että biomassa energian tarkoituksessa ja muuta metsäkäyttöä lisätään. Mielestäni ehdotuksen pitää ottaa mukaan vuosien 2030, 2050 sitovia tavoitteita, selkeitä strategisia indikaattoreita juuri LULUCF-alalle. Me pyrimme täyttämään ilmastonmuutos yleissopimustavoitteemme ja siksi LULUCF-tavoitteita pitää todella vahvistaa. Sitten toinen huolenaihe liittyy tähän taakanjakoasetukseen ja tiettyihin rajoihin siinä ja joustavuuteen. Joustavuuden soveltaminen vähentää päästötavoitetta 38 prosenttiin, eli se madaltaa sitä 40 prosentista, joka on sovittu, ja näin emme pääse asetettuihin tavoitteisiin. Meistä tästä pitäisi poistaa joustavuus ja 280 miljoonan hyvityksen siirtomahdollisuus. Ja pitäisi ottaa myös tiukempia sääntöjä, jossa puhutaan siitä, että hyvityksiä voitaisiin myydä vain niissä maissa, joissa ei ole käytetty joustavuusvälinettä taakan jaossa. Muuten tilanteesta tulee erittäin hämmentävä. Ja tuen sitä, mitä jäsenvaltiot, äh, kollegat sanoivat siitä, että kaikilla aloilla pitää käyttää yhtenäistä laskentatapaa, tiettyä viite vuotta ja varastoitua hiilidioksidimäärää. Haluaisin korostaa myös sitä, että on välttämätöntä, että LULUCF-asetusta arvioidaan myös mahdollisten vaikutusten osalta, jotka liittyvät biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen. Tämä saattaa vaikuttaa haitallisesti tähän, eikä mitään riskiä tai vaaraa siitä saa syntyä, että, että mekö voisi pitää kiinni biologisesta monimuotoisuudesta. Minusta myös kestävyys, energia tarkoituksen käytetään biomassan kestävyys, kestävyyskriteereitä pitää tehostaa. Niiden pitää olla tehokkaita resurssien käytön osalta. Ja se, mitä Brennan sanoi aikaisemmin, on minusta aivan oikein. Meidän pitää siirtyä mahdollisimman pian luonnollisiin, luonnollisten materiaalien käyttöön, kuten puun käyttöön. Tätä kautta sääst- päästö- päästöjä syntyisi paljon vähemmän. Kiitos. Kiitoksia varjoesittelijöille mm, läpikotaisista. Äh, tässä on muutama puhu, puheenvuoropyyntö. Nyt lista umpeutuu, jos muita halukkaita ei vielä enää ilma. Edustaja Liise. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset Norbert Lynchille äh, äh, hyvästä työstä mietintöluonnoksesta. Tämä varmaan tarjoaa meille erinomaisen hyvän pohjapaperin täällä valiokunnassa. Kolme seikkaa haluaisin ottaa esille. Ensinnäkin metsätaloushan näyttelee tärkeää roolia noin pitkä aikavälin tavoitteiden saavuttamista, saavuttamista ajatellen, siis saada tämä kahdella asteella äh, laskemaan. Ja, ja tietenkin hyvä, hyvin hoidettu metsä on avain hyvään ilmastoon. Edustaja äh, äh, Torvals selosti aika, aika hyvin, miten tärkeä metsätalous on kestävän talouden kannalta noin yli summankin. Välillä saa lukea sellaista, mikä ei välttämättä pidä paikkaansakin ajatellen näitä eh, metsiä, metsätaloutta. Eh, et hyvä, että on hyvä, hyvä ja tehokas laskenta- ja tilastointimenetelmä, kuten muutamat ovat tässä jo perään kuuluttanut. Ja sitten toisekseen eh, me emme halua tietenkään tällä sitten heikentää muiden sektoreiden ilmastonsuojelutoimenpiteitä. Ja tässä sen vuoksi haluaisin tähän ottaa tällaisen väli, ää, välihuomion tässä parlamentissa mm, päätöksessä e, ja neuvostossa e, säädämällä näistä e, päästökaupoista. Sitä siinä ei mitään joustoa enää löydettävissä näin. LULUCF ja muita tällaisia mm, toimenpiteitä ei siinä enää sitten ottaa, ottaa huomioon jos ajattelemme vaikka hiilivuotoa ja muuta, niin siihen, sen tavoitteisiin sitten pitää mukautua. Ja 45 prosenttia on siinä sanottu tavoitteeksi, siinä ei ole mitään joustavaraa. Sitten tämän taakajaossa on prosenttiluvuksi määrätty 35 prosentiksi, ja sekin tavallaan rakennettu sisään tähän hankkeeseen. Toki kompromisseja joudutaan loppupeleissä tekemään, ja uskoakseni sitten tätä jo, tätä jousto, jousto, joustoakaan ei sitten pidä, pidä pelkästään täysin unohtaa se, että on erittäin tärkeää, että alalle sitten tarjotaan riittävät jo, jo, riittävä jousta, joustovarat. Äh, jos, jos ajatellaan tällä, jos vaikkapa organista tuotantoa, ja niin siitä ei ainakaan pidä sitten suuremmaksi äh, hinata kuin, tai korkeammaksi hinata kuin mitä Euroopan komissio on ehdottanut, niin että pysymme sitten kilpailukykyisenä muille, muiden sektorien kannalta. Kiitoksia edustaja Kostet. Äh, Kiitoksia. Minä puhun aika lyhyesti tästä kysymyksestä, koska paljon on jo sanottu. On totta, että kyseessä on erittäin tärkeä kysymys, varsinkin kun täytäntöönpannaan Pariisisopimuksia. Mutta mielestäni meidän täytyisi työstää myös enemmän näitä päästökysymyksiä ja maalaan liittyviä kysymyksiä, jotta voitaisiin tarkastella sitä, millä tavalla metsä toimivat ja samalla säilyttäen myös tämän säännöksen ympäristönäkökohdat. Samalla tavalla ne eri toimijat, jotka liittyvät metsien hallinnointiin, arvioivat, että tarvitaan tarkennuksia. Itse asiassa komissio ottaa käyttöön viitearvoja metsähallinnointiin, kun esimerkiksi kysymys on siitä, millä tavalla metsää on hoidettu, miten monta hehtaaria on hakattu, miten paljon on istutettu uutta. Ja komissio tässä käyttää toimivaltaansa täysin, niin joka mielestäni on hieman suhteetonta. Lisäksi kun näitä raja-arvoja asetetaan, komissio ehdottaa sitä, että viitearvoksi otetaan ajat 2009-2020, äh, mikä merkitsee sitä, että metsien käyttömääriä ei voida mukauttaa. Ne eivät voi olla intensiivisempiä kuin tuona ajanjaksona. Ja mielestäni metsäalan toimijoille tämä muodostaa ongelman. He haluaisivat varmastikin, että viitearvot voisivat mukautua enemmän ei, ja ettei niitä lukittaisi pelkästään tähän ajanjaksoon. Sitten meillä on maatalousmaailma, joka liittyy myös tähän. Ja sehän haluaisi, että se ei olisi enemmän mukana kuin esimerkiksi liikenneala tai rakennus, mutta siellä tiedetään, että ponnistuksia täytyy tehdä. Kuitenkin, jos maatalouden täytyy olla mukana, sitä ei saa rangaista, koska maatalouden ensitavoite on tuottaa elintarvikkeita, eikä se, että se torjuu ilmastonmuutosta. Olen varma siitä, että esittelijä Lins, jota täysin tuen tässä mietinnössä, varmasti löytää oikean tasapainon näiden asioiden välillä. Se, mm, näin ollen haluan kiittää teitä, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Rostet seuraavaksi edustaja Sherbert. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ook dank aan... Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitoksia myös esittelijä Linsille. Aivan erinomainen mietintö. Kiitoksia tästä työpanoksesta ja tasapainoisesta mietinnöstä. Alankomaissa me tuemme tätä tulosta niin, että saamme aikaiseksi myös riittävän tasapainon LULUCF ja maatalouden välille. Meidän täytyy myös johtaa, viedä tilanne siihen, että saamme aikaiseksi maataloudelle ja metsätaloudelle myönteisen lopputuloksen niin, että samalla saadaan tietysti aikaiseksi myös päästövähennyksiä. Hiilidioksidipäästö haittojen vähentäminen metsissä on sellainen asia, johon meidän täytyy kannustaa. Ja meidän täytyy myös hyödyntää sitä, että metsiä voidaan käyttää kestävin eh, sovelluksiin niin, että samalla kunnioittaa biologista monimuotoisuutta. Euroopan maatalous tuottaa elintarvikkeita myös muualle kuin Euroopan, mutta sillä on vaikeuksia tietysti vähentää omia kasvituo- kasvihuonekaasupäästöjään. Tämä on kuitenkin tärkeää, jotta saadaan aikaiseksi terve maaperä ja että maatalous olisi taloudellisesti toteutettavissa. Sama koskee myös metsätaloutta. Tämä on tietty tapa sitoa hiiltä ja minun maassani esimerkiksi tämä on tärkeä tulevaisuuden kannalta elintarviketuotanto ei ole sinänsä mikään ilmastouhka, mutta osa ratkaisua, kun puhutaan maailmanlaajuisesta ilmastonmuutoksen torjunnasta. Yhdenmukaiset tilastoinnit ovat tietysti yksi osa tätä menestystarinaa. Kiitoksia. Kiitos. Sen edustaja Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijä Liisel, Linsille ja varjoesittelijöille. Käy läpi vain muutaman asian. Tässä katsotaan yhtä aikaa tätä ehdotusta ja ehdotusta, joka liittyy taakan jakoon. Mikrofoni. Näistä kahdesta asiasta keskustellaan siis yhtä aikaa. Haluaisin esittää kysymyksen komissiolle, koska takanjako ehdotuksessa on monia tarkistuksia. Siinä ehdotetaan 280 miljoonaa tonnia hiiltä. Minusta tämä on varovainen lähestymistapa. Monet pyytävät kuitenkin suurempaa hiilimäärää, toiset taas vähe, pienempää määrää ja haluaisin kysyä, onko komissio yhtä mieltä siitä, että lukua voitaisiin nostaa ylöspäin, vai onko tämä teistä riittävä? Sitten joustavuus, kun lasketaan hyvitysten korvaamista ja niin edelleen. tässä kausi 2021-2026, voisiko se, voitaisinko se muuttaa vuodeksi 2026-2030? Eli voitaisinko tämä viimeinen vaihe laskea vuodesta 2030 lähtien, näin noudattaisimme järjestelmää. Sitten puu. Lasketaanko puuhun liittyvät indikaattorit oikealla tavalla. Puujäte pitäisi myös laskea oikealla tavalla, samoin tuonti ja vienti. Niitä pitää katsoa oikealla tavalla. Sitten erilaiset luonnolliset häiritsijät kysyn, suhtaudutaanko, suhtaudutaanko niihin oikealla tavalla ja onko liite kuusi tilastojen osalta oikea. Nämä ilmiöt pitäisi ottaa oikealla tavalla huomioon ja meidän pitää tiukasti käyttää sellaisia sääntöjä, normeja, joita voidaan helposti soveltaa laskennassa. Muuten tilanne on sellainen, että että päädymme keskustelemaan asiasta jälkikäteen. Tässä ovat ne asiat, jotka minua huolestuttavat tässä esityksessä eniten. Kiitoksia kovasti. Viimeisenä listaltaan niin löytyy radanta. Merci, madame la Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollega Linssiä tästä valtavasta työstä, jonka hän on tehnyt tässä asiassa. Ja olen hyvin pitkälti hänen kanssaan samaa mieltä, varsinkin ne, jotka koskevat läheisyysperiaatteen noudattamista viitteen kehyksenä. Maatalouspuolella tuo joustavuus on tietysti myös tärkeässä asemassa. Kun puhutaan öö, Metsätaloudesta, aivan kuten François Grostet niin hyvin ilmaisi, minäkin ottaisin esiin epäilyksen, jotka koskevat tätä viitekehystä 2010, 2011, 2020. Tämä saattaa kyllä kyseenalaistaa koko Pariisin sopimuksen. Ensinnäkin nämä historialliset viitekehykset rankaisevat niitä maita, jotka ovat äskettäin ottaneet käyttöön metsien kestävän kehityksen hallinnointiohjelman, aivan kuten komissio on näin toivonutkin, vaikka komissiolla itse asiassa ei toimivalta tällä lailla olekaan. Ja se rohkaisemaan siinä tapauksessa, että muutkin maat ovat mukana tämänkaltaisessa kestävässä metsien hallinnoinnissa. Toisaalta minusta taas vaikuttaa Aika aikavaraiselta, kun tarkastellaan tätä suhteessa muuhun politiikkaan, jota jäsenvaltiot ovat täytäntöönpanossa eri, panemassa, erityisesti biomassatuotanto energialähteenä, kun puhutaan siitä, millä tavalla kestäviä ja uusia energialähteitä voidaan kehittää. Mutta komissio ja parlamentti puhuvat paljon myös kiertotaloudesta ja meidän täytyy myös huolehtia siitä, että olemme johdonmukaisia. Itse asiassa rakennepuolella jo juuri yksi kollega tämän osoittikin, kun puhuttiin eh, hiilinieluista, eh, että meillä on sellainen politiikka, joka yhtäältä rohkaisee siihen, että käytetään puuta rakennuksen, että meillä on täyspuisia rakennuksia. Toisaalta sitten meillä on politiikki, joka rankaisee kaiken näköisestä metsätavaran käytöstä metsä säilytetään ja että metsäala, jos sitä käytetään kunnolla, eh, sehän palaa metsätilansa, kun sitä hyödynnetään oikealla tavalla kahden, kolmen, neljän, viiden sukupolven jälkeen. Meidän ei täytyy jättää tätä huomiota, kun puhutaan taas sitten näitä kansallisista viitekehyksistä, niiden määrittelystä. Meidän täytyy enemmänkin ö, eh, tarkastella sitä tämänhetkisestä poliittisesta näkökulmasta pikemminkin kuin näistä historiallisista viitekehyksistä katsoen. Äh, Kiitoksia. Sitten, äh, äh, äh, anteeksi, ihan lyhyesti tulos. Olkaa hyvä. Ihan pieni kommentti. Niin. En, mehän olemme tätä 525 asetusta selvitelleet. Ja siinä määritellään juuri nämä, nämä tasot. Jos me noudatamme sitä, meidän pitäisi sitten kuitenkin pyrkiä löytää erilainen ratkaisu kuin nyt on komission kanssa neuvottelulla. Wow. Selvä, kiitoksia. Ja sieltä sitten puheenvuoro komissiolle, herra Verheim, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tämän mietintöluonnoksen käsittelystä. Tämä on erittäin rakentavaa ja tasapainoista keskustelua, jota täällä käytiin. Muistuttaisin siitä, mitä komissio viime vuonna ehdotti LULUCFstä. Se pohjaa asian, josta täällä keskusteltiin 4-5 vuotta sitten vuonna 2002. Ensimmäistä LULUCF-päätöksestä keskusteltiin tuolloin. Ja muutettiin toimiksi Kioton pöytäkirjan perusteella EU-lainsäädännöksi. Me kuulutamme täytäntöönpanotoimia jäsenvaltioilta, mutta sanoisimme, että jäsenvaltiot toimivat varsin hyvin soveltaessaan laskentasääntöjä – Tässä on onnistuttu hyvin ja on päästy eteenpäin. LULUCF-päätös ja komission ehdottama asetus eivät siis aseta yksittäisille metsänhoitajille tai maanviljelijöille mitään velvoitteita tietyissä kysymyksissä. Ja toinen asia on se, että vuoden 2014 neuvoston päätelmät olivat lähtökohtana. Niissä Puhuttiin myös maatalouden muiden kuin hiilidioksidipäästöjen käsittelystä. Ja me nyt todella tunnustamme tässä kolikon ja mitalin molemmat puolet. Eli muut päästöt kuin hiilidioksidipäästöt maataloudessa, mutta samalla – haluamme antaa mahdollisuuden käsitellä myös myönteistä puolta, eli sitä, että maatalousmaa ja muut toimet sitovat hiilidioksidia entistä paremmin. Me edelleen katsomme laskenta toimia tälle alalle. Näin voidaan varmistaa se, mitä otetaan jäsenvaltioiden laskelmin mukaan ja että toimitaan vakaalta pohjalta. Tämä on tärkeää. Laskentasäännöt eivät pudonneet mitenkään pilvistä, vaan tässä lähtökohtana oli Kioton pöytäkirja. Me olemme pyrkineet päivittämään lukuja, yksinkertaistamaan niitä saman lihaluiden päälle. Komissio ja oma komission jäseneni Arias Kanjete ja Hogan ovat toimineet tässä yhdessä. Ja kun katsotaan joustavuusmekanismeja, niiden suunnittelua, minusta meistä ole, me olemme löytäneet hyvän tasapainon 280 miljoonaa tonnia LULUCFstä ja taakanjaossa Tämä liittyy teoreettiseen päästöjen vähennykseen myös muussa kuin hiilidioksidipäästöissä maataloudessa. Meistä tämä on tasapainoinen ja hyvä lähestymistapa eteenpäin. Tässä varmistetaan se, että sekä LULUCF-alalla että muissa maatalouden päästöissä kuin hiilidioksidipäästöissä tarvitaan hyviä kannustimia. Sitten vielä muutama asia. Metsän viitetasot ja metsähyvitysten käyttö LULUCFssä 3,5 prosentin katto. Tässä me oli jälleen kieton pöytäkirja, mutta olemme totta kai valmiita keskustelemaan asiasta yksityiskohtaisemmin. Sitten sahatavara- ja puutuotteet, ne ovat erittäin tärkeitä tässä yhteydessä. Materiaalikorvaavuudella on kovastikin potentiaalia. Tässä jo tunnustetaan sahatavara tuotteiden rooli. Ja voimme katsoa tietysti, miten tätä voitaisiin tehostaa entisestään. Uskomme myös, että biologinen monimuotoisuus on tärkeää. Sitä ei ole mainittu eksplisiittisesti tässä asetuksessa, koska meillä on muita biologisen monimuotoisuuden äh, säädöksiä. Siksi emme tuoneet niitä tässä esille yksityiskohtaisesti. Keskustelujen aikataulu. Sitten keskustelut täällä ja neuvostossa etenevät hyvin. Ja tuemme sitä, että myös parlamentissa päästäisiin todella ripeästi eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti komission edustaja. Sitten vielä äh, esittelijä loppukaneetti. Tässä on mielenkiintoinen keskustelu. Niin, kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset kollegoille huomioistanne tähän mietitön luonnokseeni. Tämä ehdotus tästä erityissektorista, maa- ja metsätaloudesta, maankäytöstä, metsätaloudesta, on vähän eri asia kuin tämä kuorma, tai vastuunjako ja takajako ja päästökauppa ja näin poispäin. Eikä kyse, ole kyse pelkästään hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, vaan myöskin siitä monimuotoisemmin, millä tavalla me voimme maa- ja metsätaloudessa sitten kantaa kortemme kekoon, eh, niin että ilmaston suojelu tästä vielä entisestään paranisi näillä toimenpiteillä eh, tämä näyttää, näyttää olevan yhtä, yhtenä kiinteänä kysymyksenä nämä viite, viitearvot, viitearvot, niitä täytyy vielä sitten tietenkin miettiä, millä, millä tavalla. E, samoin sitten nämä kolme ja puolen prosentin kattoarvoa pitää vielä sitten puntaroida myöskin, niin kuin sanotaan, nämä viitearvot, arvot, viitekehys näille, näille ää, tilastoille ne oli tietenkin, on tietenkin asia vielä, johon monet viittasivatkin, ja näin sitten varmaan muutosesityksiin saamme tässä valiokunnassa ja yhteydessä sitten muiden valiokuntien kanssa yhteensovitetuksi hyvässä hengessä yhteistyömerkeissä kolkelen Kiitoksia. muutosesitysten esitysten jättämisen on 27. Tal- 7. maaliskuuta kello 11 aamupäivällä juuri sovitun käytännön mukaan. Eiköhän tässä ollut kaikki tältä päivältä. Ei mitään. Kansioni on ty- typä tyhjä. Ja nähdään sitten taas huomenna. Palaveron päättyy. Kiitoksia.